Ja wir nehmen... Hyvää iltapäivää. Aloitamme jälleen kokouksemme. Tervetuloa kokoukseen. Olkaa hyvät ja istutukaa. Jatkamme nyt kokousta. Menemme kohtaan 14 istuslistalla. Kyseessä on komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen. Tervetuloa komissaari Oettinger, tähän vastaatte budjetista henkilöstöstä. Hienoa, että olette täällä paikalla tiiminä kanssa. Ja kiitos myöskin siitä, että vastasitte 134 kysymykseemme. Tämä oli melkoinen työrupeama. Myöskin näiden vastausten lukeminen oli merkittävä homma. Kesällä, tai oikeastaan hyvin paljon aikaa käytettiin kysymysten lukemiseen. Täällä on kokonaan pino näitä kysymyksiä ja vastauksia. Kiitoksia siitä, että olette toimineet näin avoimella tavalla. Nyt haluamme tietää, mikä tilanne vallitsee koko tämän asian suhteen. Usein seikka on tässä pistänyt silmään erityisestikin yllätysmomentti koko menettelyn yhteydessä. Komissaarien kollegio, komissiin kollegio käsitteli asiaa ja ja kolme henkilöä vain oli vain päättämässä ja ehdokkaitakin oli vain tämä yksi ja kaksi muuta henkilöä komissiossa tiesi ja 23 muuta ei tiennyt, kukaan ei saanut missään vaiheessa myöskään, että asia olisi pitänyt hoitaa, tai olisi voitu hoitaa toisiakin tavalla. Tämä on hyvin paljon julkista keskustelua, tämä menettely. Toinen seikka, koko tämä itse menettely, nimittäin kun varapääsihteeri nimitettiin, Tämä ei aiheuttanut minkäänlaista huomiota, mutta sitten samassa kokouksessa, jossa ilmoitettiin pääsihteerin eläkeleämisestä ja uudesta pääsihteeristä, niin juuri tästä kenkäporista tämä ei ole vakavasti otettavaa toimintaan. Jouston, tai kokouksessa kukaan ei todennut, että tässä olisi mitään ongelmaa ja tehdä hyvin monia kysymyksiä. Ja näitä kysymyksiä haluamme käsitellä teidän kanssanne yhdessä. Kolmanneksi oli myöskin jännitteitä kabinetin ja ura virkamiesten välillä kabinetissa. Komissaarit voivat vapaasti nimittäin henkilöstönsä, mutta virkamiesten puolella on tiukat menettelyt 20 prosenttia. Komission virkamiestä ei ole käynyt läpi virkakilpailu. Virkakilpailussa on erittäin tiukat säännöt ja niistä on vaikea päästä läpi. Meillä on edelleenkin johtajia ja pääjohtajia, jotka ovat peräisin kabinetin puolelta, ja sieltä hyvin paljon nopeammin kuin muuten voi päästä ylempiin tehtäviin kuin mitä on tilanne virkamiesten, uravirkamiesten kohdalla. Yksi yksikön päällikkö, joka on saanut poliittisen tuen avulla pääjohtajan viran. Nyt vihdoinkin olisi komission puolella aika toimia näiden ranskalaisten laskuvarjääkäreiden suhteen, niin se mitä he kutsutaan, ja lopettaa tällaiset poliittiset päätökset. Valiokunta on aina vastustanut poliittisia niin virkanimityksiä henkilöstövalinnoissa. Poliittiset välineet tarkoittavat minun nähdäkseni ainakin sitä, että sääntöjä hieman venytetään ja sitten tehdään niin kuin halutaan. Valiokunta ei näe asiaa näin. Tänäkin talousarvion vuonna varapääsihteerin nimitystä esimerkiksi kritisoitiin ja pitäisi varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille kaikissa toimielimissä ja niin edes seikka liittyy uuden pääsihteerin valintaan. Kyse on tänne sitoutuneesta henkilöstä, joka on hyvin nopeasti erinyt urallaan paljon nopeammin kuin virkamiehet yleensä. Kahdeksan vuotta 13 hän on toiminut kabinetissa ei, ei siinä mitään, mutta hänellä ei ole johtajan kokemusta ja satoja henkilöitä on hänellä suurissaan henkilöitä, jotka ovat hyvin pitkään olleet jo hallinnossa työssä mukana. Ja joka ikinen vuosi intensiivisesti on tarkasteltu näitä kysymyksiä talousarvion valvontavaliokunnassa ja myöskin vuotuisen toimintakertomuksen yhteistyötä vastuussa niin Henkilökohtaisesti minulla mitään epäilystäkään uuden pääsihteerin erinomaisista ominaisuuksista. Siitä ei ole mikään, mitään kysymystäkään, mutta pikemminkin kyse on siitä, kuinka asia hoidettiin ja kuinka paljon asiassa oli avoimuutta. Uskon, että avoimuuden suhteen komission pitäisi nyt selvittää, kuinka tämä koko menettely sujuu. Olkaa hyvä, arvon komission jäsen. Saatte puheenvuoron. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla keskustelemaan kysymyksistä, joista on puhuttu lehdistössä ja jotka tekin olette halunneet ottaa esille. Strasbourgissa käytävä keskustelu on ihan järkevää jatkoa. Kyse on nimittäin yhdestä henkilökysymyksestä komissiossa, jonka parlamentti on ottanut esille ja haluan täysin avoimesti käsitellä näitä asioita. En nyt toista näitä kirjallisia vastauksia, jotka teille toimitin, vaan katsomme tätä koko tilannetta. Tietysti on niin, että kello oli kello kolme aamulla lauantaina. Niin, Tietysti täytyy uskottavuuteen kiinnittää huomiota, mutta me ajattelimme, että näitä kysymyksiä tulisi maanantaina ja sitten tuli tiistain. Ja keskiviikkona komissiossa oli päivä täynnä kokouksia ja sitten oli neuvoston kokous. Ja puheenjohtaja totesi ihan oikein, että hän haluaa käydä läpi kaikki nämä vastuukysymykset. Ja sitten tiistai-iltana ja keskiviikkona HR-yksikkö ja oikeudellinen yksikkö kävivät läpi näitä kysymyksiä ja laativat vastausluonnoksia. Se ei ollut ihan helppoa, koska kysymysten rakenne oli hiukan erikoinen. Eli kysymykset menivät osittain päällekkäin. Siellä se nyt ei ollut mikään jäsennelty kysymysluettelo, mutta se olisi ollut meille helpompi. No sitten perjantaina katsoin näitä vastauksia ja sitten perjantai-iltapäivänä jouduin menemään takaisin neuvostoon. Ja sitten myöhemmin sain puheenjohtajalta vastauksia. Ja sitten sitten lauantaina vielä katsomme täydentäviä lisäyksiä. Ja sitten me teimme yötä myöten töitä, teimme nopeasti töitä ja sitten toimitimme teille nämä vastaukset. Tämä ei liity kesäaikaan, vaan siihen, että halusimme tehdä kunnolla työtä ja vastata perusteellisesti kaikkiin kysymyksiin. Se oli teille tärkeää että pystyitte kunnolla tutustumaan näihin vastauksiimme ja tekemään työtä niiden pohjalta. Ja tässä menettelyssä sekä kontvaliokunta että komissio ovat tehneet perusteellista työtä, eikä tässä ole mitään moitettavaa. No, tähän liittyy nyt kaksi asiakokonaisuutta. Ensinnäkin tämä komission nimittämä uusi pääsihteeri, onko, hän, onko hänellä asiantuntemusta ja henkilökohtaisia merittejä, kun ajatellaan hänen koulutustaan ja työkokemustaan ja hänen pätevyyttään ja älykkyyttään ja ominaisuuksiaan ja eurooppamielisyyttään. No näistä asioista kullakin voi olla oma mielipiteensä, mutta olen tehnyt hänen kanssaan kahdeksan vuoden ajan jo intensiivisesti yhteistyötä. Ja minä uskon, ja komission puheenjohtaja ja kollegani ovat samaa mieltä. Eli hänellä on ehdottomasti nämä henkilökohtaiset ja ammatilliset vaatimukset, joita tarvitaan tähän työhön. No, tietysti ihmisellä voi olla erilaisia kantoja, tästä voidaan kiistellä, mutta minä olen vakuuttunut siitä, että tämä on tilanne. No, onko asia sitten juridisesti kunnossa? Kun ajatellaan tätä palkkaluokkaa, ja kuinka kauan hän on ollut jo korkeassa hallinnollisessa tehtävässä. Eli kyllä hänellä on ne edellytykset, joita vaaditaan tähän tehtävään. Ja sitten toinen asiakokonaisuus. Oliko tämä menettely nyt hoidettu ihan kunnolla? No sitten voidaan miettiä kirjainta tai henkeä. Ja niiden välillä voidaan tehdä ero. Nämä ovat parlamentilta ja neuvostolta saatuja tekstejä, asetuksia. Ja sitten te olette painottuneet näihin oikeudellisiin kysymyksiin, eli lain kirja, sääntöjen kirjaimeen. Eli nämä oikeudelliset ja tekniset vastuukysymykset on nyt sitten otettu esiin ja katsottu, vastaavatko ne sitten näiden sääntöjen ja artiklojen sisältöä kun ajatellaan komission henkilökysymyksiä ja vastuunjakoa. No, me olemme tarkistaneet tämän asian useaan kertaan, eli että asiassa on toimittu oikein sääntöjen mukaisesti. No sitten kysymyksissä viitattiin asiakirjoihin, joita on haluttu saada nähtäväksi – No meillähän on tietosuojasäädöksiä, jotka osittain kattavat näitä asiakirjoja. Eli siksi näitä kaikkia asiakirjoja ei noin vain voi saada käsiinsä. Tiedän, että parlamentissakin on kiinnitetty huomiota tietosuojaan ja sitten täällä joillakin on vähän erilainen näkemys näistä asioista. Kyse on yksityiselämän ja henkilötietojen suojasta – ja myöskin tulevista kilpailuista kaikissa toimielimissä, joihin ei saa puuttua. Mutta kuitenkin me täällä nyt sitten keskustelemme tässä valiokunnassa. Ja meidän täytyy miettiä, minkälainen luottamuksellinen saatavuus olisi mahdollista näiden asiakirjojen osalta. En nyt sano, että haluaisin jotenkin vaikuttaa lakeihin jotenkin tätä kautta, vaan tässä kyse on poikkeuksista, joka on tärkeää yhteistyömme kannalta. Se on parlamentin ja komission etujen mukaista, ja tällä tavalla voidaan poistaa kansalaisten epäilyksiä. Ja myöskin Martin Selmayr on hyväksynyt tämän menettelyn, mutta tämä ei kuitenkaan ole mikään ennakkotapaus. Haluamme tehdä parhaamme, jotta esimerkiksi jossain suljetussa salissa valiokunnan edustajat saavat nähtäväkseen näitä tärkeitä asiakirjoja, jotka liittyivät tähän henkilöstövalintaan. 12. päivä Strasbourgissa puhuin paketista, jossa on mukana näitä nimityskysymyksiä. Osa näistä nimityksistä on jo vahvistettu, osa niistä vahvistetaan pian. Ja joissain tapauksissa tämä menettely on vielä aivan kesken. Tällainen menettely, meillä on menettely kahta varapääsihteeriä varten, ja sitten varapääjohtajaa varten Trade pääosastossa. Ja on tärkeää, että nämä paikat saadaan täytettyä, jotta komissio pystyy toimimaan asian kuuluvalla tavalla. No, on tietysti tärkeää, että noudatamme omia sääntöjä ja lainkirjainta näissä kysymyksissä – ja näin on tehty. Henkilöstösäännöt, joista on sovittu toimielimissä, ne ovat hyvin selkeät ja mielestäni aivan riittävät. Jokaisella toimielimellä on velvollisuus ja oikeus nimittää hakijoita ilman, että tähän asiaan puututaan ulkoapäin. Toimielinten täytyy kunnioittaa toisiaan. No sitten pari yksityiskohtaa. Esimerkiksi no mikä tekee tällaisesta menettelystä sääntöjen mukaisen? No, tässä oli tällainen valintamahdollisuus komissio, niin kuin muutkin toimielimet, voi joko siirtää henkilöstöä komission sisällä, näitä vapautuvia paikkoja voidaan täyttää näin, tai sitten voidaan järjestää sisäisiä tai ulkoisia virkakilpailuja. Ja kolmen ja puolen vuoden aikana, tämän komission aikana, kollegio on päättänyt 32 tapauksesta, noudattaen artiklaa 7, ja silloin on järjestetty tällainen erityiskokous, ja siellä on ollut edustajia muista tahoista, jotka ovat samalla johtajatasolla. Ja 13 virkamiestä on nyt sitten nimetty johtajiksi ja varajohtajaksi AD15, AD16 palkkaluokkaan. Ja Barroson komissiossa oli 60 virkamiestä tällä tasolla. Eli ei tässä ole mitään ihmeellistä. Ei Euroopan toimielimissä, eikä tietääkseni myöskään kansallisissa hallinnoissa tai ministeriöissä. No, sitten on yksittäistapauksia, eli kun paikka vapautuu, niin kollegio sitten kuuntelee komission jäsen, joka vastaa tästä alasta, eli järjestetäänkö tai julistetaanko tämä paikka vapaaksi vai täytetäänkö se sisäisellä siirrolla. No, sitten kun täytyy katsoa vähän aikataulupaineita, ja sen mukaan sitten täytyy että miten saataisiin oikeat ihmiset oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Ja omasta kokemuksestani energia-alan komissaarina voisin sanoa, että sain uuden johtajan Agri-pääosastosta. Silloin oli kova aikataulupaine. Kyse oli infrastruktuuri- ja sisämarkkikysymyksistä, ja siksi meillä oli sitten oikea mies oikeaan aikaan saatavilla. Ja pääjohtaja oli sitten yhteisen tutkimuksen, tutkimuskeskuksen pääjohtaja. Hänetkin nimettiin pääjohtajaksi tällä samalla tavalla. Eli tässä oli kaksi hyvää päätöstä, jotka toteutettiin tällä tavalla. Viime viikkoina on kyselty oliko komissio ja oliko minä täysin tässä mukana ja oliko meillä täysi tieto asiasta. No, meillä oli tämä paketti, jossa oli useita korkeita paikkoja jaossa. Me emme nyt joka viikko kollegiossa voi käsitellä pääjohtaja-asioita, vaan parin kolmen vuoden välein käsittelemme tällaisen suuremman, suuremman paketin. Me katsomme, mikä on ikä, kuinka kauan on ollut talossa, kuinka paljon on naisia mukana, kansallisuudet, ja yritämme sitten tehdä tasapainoisen kokonaispäätöksen. Ja tämän henkilö, henkilöstöpaketin osalta olimme alusta pitäen samoilla linjoilla. Olen keskustellut asia koskevan komission jäsenen kanssa. Olen käynyt keskusteluita kaikkien ehdokkaiden kanssa. Ja sitten ennen kuin päätös tehtiin, niin minä ja Timmermans saimme sitten tietää siitä, että Taliani oli siirtymässä eläkkeelle ja että nyt tarvittaisiin uusi pääsihteeri. No, tässä paketissa on joko komission esittämä pyyntö tai minun esittämäni pyyntö. Ja sitten siellä oli mukana myöskin puheenjohtajan ehdotuksia pääsihteeriksi. Ja Näistä sovittiin yksimielisesti, eli kollegio päätti tästä. Ja kollegion kokouksessa kukaan ei esittänyt vastakkaisia kantoja. No, sekä tämä menettely että tämä henkilö ovat täyttäneet nämä kaikki ehdot. Ja kyse ei ole pelkästään sääntöjen kirjaimesta, vaan myöskin hengestä. Eli niitä on noudatettu täysin riittävästi. Eli toivoisin, että tämän päivän päätteeksi voimme sitten todeta, että mitään rikkoja ei ole rikottu. Kiitoksia. Kiitos paljon arvon komission jäsen. Valeri Montebello parlamentin oikeudesta yksiköstä saa puheenvuoron. Pyysin, että hän kertoo meille artiklasta 7 henkilöstöasetuksessa. Missä te istuttekaan? Mihin tätä artiklaa voidaan käyttää? Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän, että oikeudellinen yksikkö kutsuttiin paikalle ja näin voimme kertoa objektiivisen riippumattoman kannan. Haluaisin yksinkertaisesti sanoa teille, että ei tämä ole ihan niin yksinkertaista, koska on henkilöstöasetus, mutta on myös oikeudelliset päätökset, joita kutsumme sanalla äh, oikeuskäytäntö, ja kaikki tämä pitää yhdistää toisiinsa, joten olemme täällä tilanteessa, jota kutsumme äh, siirto, viran siirto, vir, siirroksi, ja tässä kuka päättää, kuka päättää siirtää henkilön, kuka päättää uudelleen nimittää virkamiehen, niin toimielimet Hallinnolliset viranomaiset näissä toimielimissä ja tuomarit ovat muistuttaneet useissakin yhteyksissä, että e, tässä heillä on vahva, iso harkintavalta tehtäviensä valossa, jotka heille on annettu, mutta heidän pitää toimia noudattaen yksikön etua ja tasapainoa. Sanotte puheenjohtaja, mikä on yksikön intressi, mikä on etu ja kuka sitä valvoo. Y- palvelun eh, etu on kuitenkin tärkeä käsite. Se voi perustella sen, että siirretään tai ollaan siirtämättä joku virkamies ilman, että esimerkiksi julkaistaan virka avoimeksi palvelun intressiä valvoo tuomioistuimen tuomari, jos heidät otetaan asiaa käsittelemään, niin tietenkin he tarkistavat faktat, materiaaliset seikat, mutta myös olosuhteet, jotta voivat sitten arvioida, onko toimittu henkilöstöasetuksen mukaisesti. Jos tarkastellaan läheisemmin tätä siirtoa, mikä siirto on oikeastaan? Siirto on muutos, ranskaksi sitä kutsutaankin sanalla mutation, mutaatio, siirretään virkamies virasta toiseen virkaan. Siirto on jo määritelty vuonna 1981 Kinderman vastaan komissiotapauksessa ja luonnollisesti siinä aina siirrytään vapaana olevaan tehtävään. Näin, en keksi tässä mitään, vaan puhun siitä, mitä henkilöasetuksessa sanotaan. Ja vapaan paikan käsite on myös varsin mielenkiintoinen ja tärkeä. Minkä takia? Siksi, että kun nimitetään virkamies, sen ainoana tavoitteena, ja henkilöstö henkilöstöasetus näin toteaa, täytetään tyhjä virka. Te voitte lukea uudestaan seitsemän artiklan liittäen sen artik- neljä artiklaan henkilöstösäännössä. Tämä vapaa paikka, pitääkö siitä tehdä, se julkaista vai onko pakko vai voidaanko jättää julkaisematta? Sinähän tämä koko kysymys on. Vastaus on kyllä. Periaatteessa to- toimielin päättää täyttää viran ja sitten kun se tekee tämän päätöksen, koska se voisi myös poistaa tämän viran, hänen pitää silloin julkaista tämä virka. Neljä artiklassa todetaan, tämä kaikki tyhjät virat, niistä tiedotetaan henkilökunnalle sitten, kun, toimi, kun toimielin päättää täyttää jonkun viran. Onko olemassa poikkeuksia tähän periaatteeseen se on tärkeä kysymys, kyllä, niitä on, kyllä. Ja se täytyy sanoa, niin kuin minä sen nyt sanon, tässä on kyse objektiivisesta äh, kannasta. Kyllä, näitä on, mutta ne, ni, niistä ei puhuta henkilöstöasetuksessa. Ne on tuo, tämä liittyy tuomioistuimen tuomareiden oikeuskäytäntöön ja heidän päätöksiinsä. Me olemme voineet tarkistaneet 75 tapauksessa, siirtotapauksessa, että oli ollut mahdollista siirtää virkaa virkamies ilman ilmoitusta vapaasta paikasta, siis tarkoittaa sitä, että ei ole julkaistu tätä virkaa, vapaata virkaa, kun on uudelleen siirretty virkamiesiä. Tästä on kysymys reaffektaatiosta. Virkamies ja hänen virkansa siirretään toisaalle. Siis virkamies tässä tapauksessa on aina, siirretään aina oman virkansa kanssa työnsä kanssa. Ja te voitte lukea päätöksen, joko Rasmusson vastaan komissiopäätös. Tämä tarkoittaa, jos nyt puhuisin vähän yksinkertaisemmin, että siis todellakin virkamies lähtee työpaikkansa kanssa ja lähtee sen kanssa sitten toiseen paikkaan. No toisaalta aina ottaen huomioon tämä poikkeus joka on rajoitettu, niin tuomarit ovat muistuttaneet siitä, että kyseisen Kyseinen siirto pitää perustella palvelun edulla. Tämä on äärimmäisen tärkeä käsite mm, mm, palvelun mm, etu. Tilanne pitää olla vakava ja usein vielä kiireellinen tapaus pitää olla. Minä sanoin teille, että olen tarkastellut, kun valmistauduin tähän oikeuskäytäntöön ja viikon loppuna tein todellakin aika paljon työtä ja sitten huomasin noin 75 tuomioistuimen päätöstä virkamiehen uudesta sijoittamisesta äh, työpaikkansa kanssa. On kolmen tyyppisiä tilanteita joista on päätetty tuomareiden toimesta. Virkamies siirretään työnsä kanssa silloin, kun hän on konfliktitilanteessa tai vaikeassa tilanteessa, on työssä olevia jännitteitä. Tämä liittyy BN vastaan parlamenttitapaukseen esimerkiksi. Tässä siirretään virkamies, joka on pyytänyt aputoimia, on joutunut työpaikkahäirinnän kohteeksi. Tämä on ensimmäinen tilanne. Sitten toinen tilanne, joka löytyy useistakin tuomioistuimen päätöksistä, on se, että virkamies on uudelleen asettu virkaan silloin, kun on puutteita, on epäilyjä mahdollisista sääntöjen vastaisuuksista tai on vaikea selvittää, pitääkö tehdä asiasta tutkimusta vaiko ei tämä kulotustapaus vastaan komissio on tämän tyyppinen. Sitten virkamies nimitetään, kun on välttämätöntä järjestää tai uudelleen järjestää yksikön toimintaa, koska yksikkö ei toimi tehokkaasti tai ihanteellisella tavalla. Tässä tapauksessa tuomari tutkii varovaisesti huolella äh, äh, yksikön edun ottaa huomioon virat, jotka pitää täyttää. Hän ottaa huomioon myös viran luonteen ja hierarkisen rakenteen. Sitten toinen merkittävä päätös, joka on helppo muistaa, Guggenheim vastaan komissiopäätös. Tässä päätöksessä oli kyse Euroopasta keskustelua kehit, CDFOPista äh, ammatti toimiva virasto. Tässä tuomari päätti, että todellakin oli mahdollista juridisesti uudelleen sijoittaa useita virkamiehiä tärkeisiin virkoihin ilman, että julkaistiin tietoa avoimesta virasta, jotta uudelleen järjestettiin palvelun rakennetta, mutta kuitenkin kaikkein sopivin ratkaisu on kaikkein tavallisin ja se olisi ollut se, että olisi <clears throat> haettu ehdokkaita virallisesti. Joten yksikön etu tuomarin kannalta tarvitaan siis päteviä virkamiehiä puheenjohtaja, mutta niin kuin henkilöstöasetuksessa sanotaan, tarvitaan kaikkein pätevimmät virkamiehet ja tätä varten kannattaa järjestää val- sisäinen valinta menettelytapa. Näin sanotaan Guggenham vastaan komissiotapauksessa. Onko mahdollista järjestää sisäinen valintaprosessi ilman, että ilmoitetaan vapaasta virasta parlam- äh, tuomari sanoo, että kyllä, näin voidaan tehdä, voidaan äh, hakea sisäisiä ehdokkaita, voidaan vertailla heidän ansioitaan ja sitten päättää nimetä henkilö, joka on kaikkein pätevin kyseiseen <clears throat> virkaan. Haluan vielä korostaa, tiivistäen, että seitsemän artiklan periaate ja siirto, johon liittyy ilmoitus vapaasta virasta ja poikkeus, jonka tuomioistuin on antanut, liittyy siihen, että virkamies uudelleen sijoitetaan tehtävänsä kanssa sillä ehdolla, että tämä uudelleen nimittäminen voidaan täysin perustella yksikön tarpeilla. Kiitoksia huomiostanne puheenjohtaja. Kiitoksia paljon näistä tiedoista johtopäätös on, että olisi ollut ihan hienoa, mikäli tämä olisi julkaistu. Ja tosiasia, että missään vaiheessa ei näin tehty, tämä on tämmöiskin kysymyksissä, niin tämä on se seikka, johon vielä niin meidän on pakko palata. Sovimme niin, että annamme viisi minuuttia aikaa kunkin ryhmän jäsen kysymyksiä komissiolle. Viisi minuuttia kysymys ja vastaus yhteenlaskettuna. Ja katsokaa, kuinka jaette tämän ajan. Edustaja Sarvamaa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin paljon on puhuttu EU-kuplasta mediassa. Ja hyvin paljon on ollut ärtymystä ilmoilla, joten on selvää, että meidän täytyy nyt tämä paha ilmapiiri saada puhdistettua. Kiitos komissaari Öttingerille siitä, että hän tuli valikunnan kuultavaksi. Toivon mukaan hän voi auttaa meitä puhdistamaan ilmaa. Yksi asia täytyy tehdä täysin selväksi. Tarvitsemme täysimittaista avoimuutta. Meidän täytyy olla äärimmäisen huolellisia, kun on kyse Euroopan unionin korkeimmissa instituutioissa valitsevista eettisistä säännöistä. Kysymys kuuluu, onko avoimuuden puute tässä tapauksessa, kun henkilö nimitettiin, herra Selmer nimitettiin tehtävänsä, vaarantiko tämä komission eettiset periaatteet, tämä on tärkeä määritelmä. Se, että avoimuus on nollassa, tämä on ikävä asia tietystikin. Tässä tapauksessa näin kävi. Ja on aivan eri asia sitten, että onko eettiset periaatteet vaarannettu. Nämä ovat päällekkäisiä asioita, mutta eivät sama asia. Onko tässä tapauksessa ensimmäinen olosuhde jo ensimmäisen käyttänyt toiseen? Se on se asia, jonka haluamme tällä sana tänään selville. Kysymykseni teille, komission ja sen Oettinger. Minulla on siitä kaksi kysymystä. Niin ensimmäinen kysymys on seuraava. Noudatettiinko jo kaikista sääntöä menettelyn yhteydessä niin, että ei ole epäilystäkään siitä, että päätös tai menettely oli laillinen. Toinen ja kenties tärkeämpi kysymys minulle henkilökohtaisesti on seuraava. Kuinka te komissaarina, joka vastaa henkilöstökysymyksestä, arvioitte tätä menettelyä? Miten te sen näette? Menikö se hyvin? Menikö se niin kuin sen olisi, olisi pitänyt mennä? Kiitos. Three minutes, Mr. Commissioner, please. Arvokomission jäsen saa vastata kolmen minuutin ajan. Ja Arvon jäsen, hyvät naiset ja herrat, kun tarkastellaan menettelyn kaikkia vaiheita syvällisesti, olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki meillä pätevät säännöt olivat sääntöjä, joista pidettiin kiinni. ne säännöt, jotka oli laatu, laadittu tai se menettelytä varten, niitä ei loukattu. Menikö menettely sitten hyvin juridisesti katsottuna? Tämä ei niin juridinen kysymys, vaan henkilökohtainen kysymys. Haluatte tietää minun näkemykseni. Kaikki voidaan tietystikin tarkistaa ja käydä läpi ja katsoa, kuinka voidaan tehdä paremmin. Katson kuitenkin, että kaikki meni niin kuin pitikin komission puolella sen jälkeen, kun sunnuntai-aamuna asia otettiin esiin, niin siitä lähtien teillä on omat menettelynne ja te voitte myöskin omat arvioinnit tehdä. Siksi olisi, oli tarpeellista, että eilen lähetetty Twitter-viesti, joka oli äärimmäisen henkilökohtainen luonteeltaan, oli hänen oma lausuntonsa, hänen oma lausumansa. Tämä ei tavalla vaikuta komission mielipiteeseen. Tällä hetkellä kysymys kuuluu, onko säännöstä pidetty kiinni. Tämä on kysymys teille, ei minulle. Tämä kysymys ole osoitettu. Me olemme vastaajat kysymykseen. Ei me kannata ryhtyä tästä pilkkoja viilamaan, vaan haluamme kuulla teille näkemyksen siitä, mm, miten ja missä kohtaa ja millä tavalla sääntöä rikottiin. Sitten voidaan tästä syöllisesti keskustella. Päinvastoin voitaisiin sanoa, että tietystikin politiikassa ja julkisuudessa täytyy myöskin hyväksyä hyökkäyksiä. Tämä pätee teihin ja minuun. Kritiikkiä täytyy sietää. Mutta se tapa, jolla kohdellaan Selmayeria Tähän voitte hänestä mitä mieltä haluatte. Niin Strasbourgissa parlamentissa suorastaan esitettiin syrjiviä kommentteja hänestä. Tämä ei ollut kovinkaan mukavaa se hänen kannaltaan. Siksi parlamentti ja komissio er, parlamentin komission kannalta tämä ei ollut mukava asia. Tietystikin viralliset menettelyt, näihin voidaan vielä palata oli meidän nähdäksemme sellainen, että oli toimittu asianmukaisesti. Tämä meidän näkemyksemme. Seuraavaksi Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle siitä, tähän vastasi kutsumme. Sanoisin vain, että kun sovelletaan näitä sääntöjä, niin on kaksi asiaa. Eli lain henki ja kirjain. Ja viikkokaupalla nyt olemme miettineet, oliko tämä oikein vai väärin. Ja kaikki, mikä tähän nyt liittyy. Ja ainakaan mielestäni tässä nyt ei ole noudatettu näiden sääntöjen henkeä. Eli kolme asiaa. Ensinnäkin Juncker alusta pitäen on tiennyt tästä tilanteesta ja hänen kabinettipäällikkönsä myös. Mutta monissa kysymyksissä toistui se, että tästä sitten ilmoitettiin puheenjohtajalle vuoden 2018 alkupuolella, mitä päivämäärä ei sanottu, mutta tässä nyt ei sitten sanottu sitä, että tiesikö kabinetin johtaja tästä myöskin jo alkuvuodesta, että tämä pääsihteeri oli jäämässä eläkkeelle? Eli tässä nyt on ainakin pieni epäilys eturistiriidasta. Ja kabinetin puheenjohtajan läsnäolo puoluekokouksissa tai että hän oli läsnä silloin, kun näitä kysymyksiä laadittiin, niin se ei kyllä saa meitä vakuuttuneeksi siitä, että tässä olisi nyt näiden sääntöjen henkeä noudatettu. Ja sitten toinen ehdokas, joka sitten lähti mukaan kilpailuun, niin hän sitten lannistui tämän riippumattoman arvion jälkeen. Eli mitä tässä arvioinnissa tapahtui ja millä tavalla hän sitten luopui ehdokkuudesta? Oliko se kirjeen muodossa vai millä tavalla? Ja sitten tämä nimityslista, tämä nimityspaketti. Jotkut pääjohtajat tunsivat itsensä nöyrytetyiksi ja tehän nyt vastaatte näistä asioista ja haluaisin tietää, millä tavalla voitaisiin muuttaa näitä menettelyitä, jotka joiden niiden pitäisi olla objektiivisia ja tarjota kaikille yhtäläiset mahdollisuudet. Eli millä tavalla te olette valmiita parantamaan näitä sääntöjä, jotta tulisi selväksi, että on noudatettu sääntöjen kirjanta, mutta myöskin henkeä. Ja olisitteko valmiita siihen, että artiklan 20 nojalla voisimme sitten toimia tämän pääsihteerin paikan suhteen sitten, kun Junckerin komissio päättää toimintansa. Komission jäsen voi nyt vastata, olkaa hyvä. Ich habe einen Punkt noch nicht. Yhtä asiaa en oikein ymmärtänyt, joten en pysty siihen nyt vastaamaan. Te puhuitte jostain puoluekokouksesta, en nyt tiedä mikä se voisi olla. Eli ehkä voitte vielä palata tähän. Minä en tunne mitään tällaista puolekokousta, jossa olisi käsitelty tätä henkilöstöpakettia tai pääsihteerin tointa. Tai että siitä olisi neuvoteltu. Sitten tämä toinen ehdokas. Tähän varapääsihteerin paikkaan. Hän oli tosiaan siellä arviointikeskuksessa. Mutta häntä ei katsottu epäpäteväksi, vaan hän itse vetäytyi pois. Hän oli mukana tässä arvioinnissa, mutta sitten hän vetäytyi sitä pois. No sitten mitä pitäisi muuttaa? On keskusteltu toimielinten ihanteellisesta kokoonpanosta. No sitä keskustella voidaan käydä aina. Tämä koskee komissiota ja parlamenttia ja neuvostoa, meitä kaikkia. Te sanoitte, että lain kirjainta on noudatettu, ja jos näin on, niin sehän jo riittää. Eli tästähän on, eli onko lain kirjainta noudatettu? Koska kun parlamentti hyväksyy lakeja, niin ne koostuvat vain kirjaimista ja numeroista. Eli ensin me käsittelemme tekstejä ja sitten siellä on mukana artikloita, sanoja, kirjaimia. Ne luetaan, ne ymmärretään, niitä noudatetaan. Eli jos tätä kirjainta on noudatettu, niin silloin voitaisiin hälventää monia epäilyksiä liittyen tähän menettelyyn. Nämä ovat siis säännöt. No, et... no sitten tässä on puhuttu siitä, että on osittain noudatettu näitä sääntöjä. Mutta no, nyt lähdetään sitten jo aika merkiselle vesille. No sitten kun tässä puhutaan tästä merkityksestä tai hengestä, niin mihin sillä tarkemmin viitataan ja pitäisikö näitä kirjaimekin sitten muuttaa? Mutta kun tässä on tämä kirjain ja henki näin eroteltu, no itse olen juristi ja tästä minulle ei ole kovin paljon apua. Minun piti juristina noudattaa tekstejä ja noudattaa lakia, eurooppalaisia lakeja, esimerkiksi virkamiesoikeutta, joka täällä on laadittu. Eli nyt sitten täytyy miettiä, millä tavalla teidän odotuksenne tai tämä henki oli erilainen kuin kirjain, ja jos se oli, niin sitten tähän asiaan täytyy palata. No, lo de que se ha cumplido la letra y no el espíritu. Niin, että onko tässä täyttynyt lain kirjain tai henkiä. Minä olen kyllä valmis tämän tunnustamaan, jos te nyt vastaatte minulle mitä tapahtui että varhain 2018, kun herra Italianer ilmoitti herra Junckerille, että hän aikoi jättää pääsihteeristön ja jos puhuiko herra Juncker silloin kabinetinsa johtajan kanssa siinä hetkessä, koska tässä on ollut ilmeisesti sisäpiiritietoa. Ja sitten tässä poliittisessa kokouksessa, koska oli EPP-kokous, jossa oli, josta, josta oli valokuvia, jossa Solma ei oli paikalla, siksi minä tämän kysyn. Mutta haluaisin, että te selvittäisitte meille, palasiko, kertoiko herra Italianer tästä varhain tänä vuonna, ja mitä tarkoittaa tämä varhain, ja sitten hänen tässä johtaja, saiko hän tätä tietoa, siis herra Salmajer, ennen 20 päivää silloin, kun tämä kaikki tapahtui, viranmuutos, koska nä- tästä meillä ei ole sanottu, miten tämä päätös tehtiin. Ihan niin kuin tämä on jotenkin sattumanvaraista vain, tai vahingossa näin toiminut. Todellakin kiinnostaisi kovasti haluaisin tietää, mitä tapahtui, miten tai Junckerin kabinetin johtaja sai tämän tiedon, voisitteko, saiko hän tietää tätä asiaa ennen päätöksentekoa? Komission jäsen, olkaa hyvä. Rova puheenjohtaja, arvon jäsen. Sikäli kun minä tarkasteltuani asiakirjoja ja tilannetta, sikäli kun voin arvioida tilannetta, niin katson, että Tämä periaate on totuttu yrittävällä tavalla. Huippukandidaatti Juncker tuli, hänestä tuli komission puheenjohtaja, niin kuin aikaisemmissakin tapauksissa. Hän sai valmistelevan tiimin avukseen. Kesä-heinäkuussa 2014 tämä työ aloitettiin. Uusi uutta komissaari, komissiota valmisteltiin, sen rakennetta varteltiin ja sitten hän tapasi jäsenvaltioiden esittämät komissaariehdokkaat. Jotkut ehdokkaista olivat sellaisia, että heidän kohdallaan piti tarkastaa sitä salkkua, joka sopisi. Jotkut jäsenvaltiot sanoivat, että, tai joillekin jäsenvaltioon sanottiin, että lähettäkää ihmisen nainen, koska parlamentti tätä peräänkuulutti. Tätä varten tarvittiin sitten toimia. Komission puheenjohtaja, joka ei vielä ollut puheenjohtajan tehtävässä, tästä tulisi puheenjohtaja, hän tarvitsee tiimin ympärillä auttamaan häntä. Martin Selmair johtaa tätä tiimiä ensimmäisestä päivästä lähtien ja perustamisvaiheessa. Komission perustamisvaiheessa hän oli jo mukana. Hän korvasi Catherine Dane, koska hän sanoi, että hän halusi pian pois tehtävästään. Komission jatkuvuuden kannalta tämä mielekästä, että hän jäi tehtävänsä. Se, että 2015 vuoden alussa valmisteltiin tällaista nimityspakettia, niin sitten helmikuussa arvioitiin ehdotusnimit ehdokkaita ja keskusteltiin Catherine Day silloin totesi, että halusi käyttää tilasta hyväkseen ja luopua silloin pääsihteerin virasta. Juncker hyväksyi hänen eroanomuksensa. Ja sitten tietystikin myöskin hänen läheisimmät työntekijänsä eikä kabinettipäällikkö lähtivät myöskin. Ja sitten heräsi kysymys, kuka tästä jatkaa tätä työtä. Juncker tuli siihen johtopäätöksen, että korvaamalla korkean johtajan, korkeamman johtaman Italianerin pääjohtajalla, joka tulee DG-komista, niin hän halusi tällaisen ehdotuksen tehdä pääsihteerin virkaan. Ja samana päivänä hänet sitten valittiin. Italianer tuolloin jo alusta pitäen totesi, että hän ei missään nimessä aio istua koko toimikautta tehtävässään. Hänellä on muitakin suunnitelmia. Hän halusi nopeasti pois tuosta virasta. Näin sovittiinkin. Laadittiin yhteinen aikataulu kahden tai useamman vuoden aikataulu. Tuona aikana puheenjohtaja usean ottaiseen esitti kysymyksen ja halusi pitää kiinni. Hän pyysi Italianäriä jäämään. Ja toivoi, että hän olisi komission toimikauden loppuun saakka, eli ensi vuoden syksyn saakka tehtävässään. Tämä toiveen Juncker esitti tammikuuhun asti ja viimeisiin päiviin asti hän pyysi Italianin jäämään. Hän tapasi hänet usean otteeseen. Juncker voi vahvistaa, hän tapasi Itälären usean otteeseen. Jossakin vaiheessa sitten tuli selväksi, että komission valmistelema paketti tulee kollegion käsittelyyn. Tulisi ajankohta, jolloin piti selvittää, jääkö Italiano vai lähteekö hän. Nyt haluttiin tilaisuutta käyttää hyväksi. Hän käytti tilaisuutta hyväksi ja erosi. Tuossa vaiheessa Junckerin täytyy miettiä omaa henkilöstökysymystään. Hän tuli siihen johtopäätöksen, että Selmayr on kaikkein sopivin henkilö tehtävään. Hän oli Junckerin suosikki tähän tehtävään. Argumenttina oli se, että ajankohta oli hyvä ja henkilö oli sopiva. Sitten päivää ennen tämän henkilöstö paketin hyväksymistä, hän sitten tuli siihen johtopäätöksestä, koska ero oli eroamassa, oli lähtemässä virastaan, niin eh, silloin Juncker päätti ehdottaa Selmayeria. Kollegani Timmermans on ensimmäinen komission varapuheenjohtaja ja myöskin erittäin hyvä neuvonantaja ja hyvin päätävä henkilö muutenkin kaikkein tärkein kumppani komissiossa, silloin ilmoitti asiasta. Ja 20. päivä illalla, kun keskustelen kanssaan paketista, jota minä olin valmistellut ja jota, jonka olin esitellyt, tapasin hänet ja tarkastelin näitä kandidaatteja ja henkilöitä, jotka olivat osallistuneet kilpailuihin ja keskustelin henkilö, mahdollisista henkilövalinnoista – ja silloin, kun tuli selväksi, että Ilanjärjellä on lähdössä, niin silloin haluttiin pyytää Silmaritään tehtävään. Enempää en tällä hetkellä voi sanoa tähän kysymykseen. Heti alusta pitäen jo ennen kuin komissio astui virkaansa, edellisten Euroopan jälkeen jo heti tähän päivään saakka, tämä asia on täysin vedenpisävästi selvitettynä. Edustaja Vistisen. Thank you to the Commissioner, for attending our... Kiitoksia komissaari Tausasta tähän keskustelutilaisuuteen tänään. Tämä on varsin kiinnostavaa, kun puhutaan julkisesta käsityksestä ja näkemyksestä. Nimittäin päivää tämän jälkeen lähetitte nämä vastaukset meille. Silloin komission tiedottaja twiittasi, että koska tämä oli täysin sääntöjen mukainen, 100 prosenttisen sääntöjen mukaisesti, niin ehkä nyt pitäisi alkaa taas hoitaa tärkeämpiä kysymyksiä. En tiedä, aikooko komissio pyyt, odot, odottaako että pyydämme aikaa, että anteeksi tätä ajanhaaskausta, mutta suuntauksena komissiossa on olla ollut aika arrogantteja. Ja ECRssä siis herra Juncker täysistunnossa ei, ei, Seli... Blind, as you say, it should not be. Tullut selittämään näitä asioita. Jos tämä on niin sääntöjen mukaista, niin eikä se vaikea tehtävä ollut. Nyt sitten vielä pari lisäkysymystä, koska me emme ole yhtään lähempänä tässä lain henkeä näissä kysymyksissä, joihin tähän mennessä on vastattu. Ensinnäkin haluaisin kysyä teiltä Herra Selmayer, miten, miltä tämä näyttää suuren yleisön silmissä ja miten tämä vaikuttaa komission maineeseen? Kun ajatellaan, että kaikkein korkein virkamies EU-toimielimessä e käy avoimesti puoluekokouksissa, joihin myös te ja herra Juncker kuuluvat, ei tämä ole hyvä tapa komission pyytää, että suurin osa luottaa komission palveluksiin. Haluaisin tältä henkilökohtaisen kannan tähän asiaan. Sitten toinen kysymys, jonka tekisin. Herra Juncker, itse, Junckeria on lainattu, että jos herra Selma, Selmaer lähtee, niin hänkin lähtisi. Minusta tämä on aika uskomaton lausunto, jos se on totta joten pyytäisin hiukan täsmentämään, mitä tämä, tällainen lausunto tarkoittaa, viittaako se muihin komissaareihin, koko komissioon, miten pitäisi ymmärtää tällainen retoriikka komission puheenjohtajalta. Kiitos. Gestatten Sie mir zu zwei wichtigen. Tässä nyt oli kaksi kysymystä. Ensinnäkin minä olen täällä, koska mielestäni tämä on tärkeä keskustelu. Ja olen käynyt täällä jo pidempään tässä valiokunnassa ja uskon, että täällä ollaan päteviä ja objektiivisia. Ja olen valmis vastaamaan vielä muihin kysymyksiin tämän päivän jälkeen kirjallisesti tai suullisesti tai valiokuntakokouks- muissa valiokunnissa. Minäkin luin tästä puoluekokouksesta ja mikä se oli? Niin kuin aina ennen neuvoston kokousta tai Eurooppa-neuvoston kokousta, puolueiden elimet kokoontuvat. Ja tässä tapauksessa puolueen puheenjohtaja Josef Doll, joka ennen oli täällä parlamentissa, hän oli siis puolueen puheenjohtaja. Ja sitten myöskin parlamentin puhemies Tajani oli siellä puheenjohtaja Juncker, puheenjohtaja Tusk. Heidät vietiin neuvoston kokouks- rakennukseen, heidät saatettiin sisälle. Ja sinä torstaina kyse oli siitä, miten reagoidaan tähän kauppatilanteeseen ja näihin Yhdysvaltojen ilmoittamiin tulleihin. Malmström oli juuri palaamassa Yhdysvalloista. Ja siksi Zelmayr oli se, joka hallitsi nämä asiat. Hän oli neuvoston rakennuksessa, mutta hän ei ollut EPPn kokoussalissa. Hän oli salin ulkopuolella. Ja siellä nämä hallitusten sherpat ovat siellä ovien edessä ja kabinettipäälliköt ovat myöskin rakennuksen sisällä, mutta ovien ulkopuolella. Eli heidät kyllä saatettiin sisään ja Malmström oli siis palaamassa. Komissio käsitteli näitä kauppakysymyksiä Washingtonissa. Ja sitten piti saada asiantuntevaa neuvoa siihen, miten eu pitäisi reagoida näihin tulleihin ja miten, mitä neuvoston tulisi tehdä. Ensinnäkin hän ei ollut koko salissa, se on tärkeä asia. Hän oli savoitettavissa. hän on asiantuntija, jolta vaaditaan välillä nopeita päätöksiä tai toimia. Sitten täytyy katsoa, hyväksytäänkö jonkinlainen päätös tai pitääkö siihen reagoida jotenkin. No sitten kansalaisten näkemys. Minä nyt en tässä vain siteeraa tässä Bubble Brusselsia. Tämä koskettaa kansalaisia myös Brysselin kuplan ulkopuolella. Eli siksi meidän täytyy suhtautua asiaan vakavasti. No, Euroopan imago ei varmaan ole pelkästään positiivinen, mutta pyytäisin, että jos me kaikki haluaisimme, että imago olisi vähintäänkin objektiivinen, niin sitten mea kulpa, me kaikki voimme sitten miettiä, millaisia, millaiset menettelyt ja toimintatavat olivat oikeita. Kiitoksia. Anni Pite. Seuraavaksi Gerbrandi. Ja, <clears throat> dank u wel, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikkien kommenttien pohjalta komissiosta tähän mennessä minun täytyy sanoa, että näyttää kyllä sieltä että viime viikkoina kuukausina olemme tarkastelleet näytelmää äh, jonka herra Juncker ja Selmar ovat laatineet tämän käsikirjoituksen ja järjestyksen. Kuka ei ollut nähnyt tätä äh, käsikirjoitusta aikaisemmin, eikä kukaan muu komissaareista käsikirjoitusta. se noudattaa hallinnollisia sääntöjä, mutta mitä minun tulee, on kyllä mennyt yli poliittisten ja hallinnollisten eheys- ja äh, integraatiokysymysten. Kaikki aikaisemmin pitivät tiukasti kiinni tästä kirjoituksesta, mutta sitten parlamentti puttui asiaan ja journalistit, jotka hyväksyvätkään tätä, joten että kun ajatellaan kaikkia tietoa, jota olen sanonut, tämä on huolella valmisteltu poliittinen, hallinnollinen vallankaappaus tavallaan. Ja minulla on tässä pari kysymystä herra Oettingerille. Ymmärrän täysin, että puheenjohtaja Juncker hänellä halusi jakaa tätä tietoa Selmarin kanssa herra Italian lähdöstä, mutta ettei kertonut tästä muille vastuullisille komissaarille, erityisesti teille, herra Oettinger. Eikö tämän... Eikö... Tähän on aina tästä poliittisen vastuussa oleva henkilö, joten kysymys. Tunnetteko, että ette ihan niin kuin herra Selmair ole saanut tästä asiasta tietoa jo aikaisemmin. Sitten seuraava kysymys. Juncker alusta lähtien ilmoitti, että hän halusi poliittisen komission ja teki poliittisia päätöksiä. Ja nyt pelkään, että herra Selmarin nimitys on tästä kyllä esimerkki, mutta poliittiset päätökset vaikuttavat myös poliittisesti, niillä on poliittisia vaikutuksia. Ja herra Selmarin nimityksen aiheuttama vahinko on valtavaa. Maine EU:ssa on täy- todella paljon kärsinyt tästä nimityksestä. Ja kun vastaatte meidän kysymykseen, että tämä on lähes Trumpin kaltaista, kun ajatellaan näitä vahinkoja, joita on syntynyt, mutta tämä on kuitenkin fakta. Jos te luette koko Euroopan lehdistä, niin tämä kyllä toi selväksi ja kiistatta tämä vaikuttaa myös ensi vuoden vaaleihin ja varjostaa niitä. Miten Euroopan komissio kokonaisuudessaan aikoo korjata tämän tapahtuneen vahingon Kiitoksia. Odotan vastausta. Komission jäsen, olkaa hyvä. Ähm, äh, menettely, johon jäsen viittaa, ei liity pelkästään sisäisiin sääntöihin, myöskin eurooppalaisiin sääntöihin. Kyse on henkilöstösäännöstä ja parlamentin ja neuvoston päättämästä tekstistä siis. Tämä pätee kaikkiin eurooppalaisiin instituutioihin, tämä henkäystösääntö. Toiseksi, emme puhuisi mistään vallankaapauksesta, mikäli tuntee vallankaupauksia. ja siellä on kirja ja katsoo tilannetta Euroopan ulkopuolella viimeisen sadan vuoden aikana, niin vallankaappauksella on ollut aivan erilainen merkitys. Tästä syystä Katson, että tämä sanamuoto ei ollut sopiva tähän yhteyteen. Kolmanneksi puheenjohtaja Juncker otti minut mukaan tähän ja kandidaatin läsnä ollessa kysyi, onko kyse kenties ammattipätevyyden puutteesta ja onko mitään epäilyksiä tämän suhteen. Ja mikäli olisi ollut, niin tämä ehdotus ei olisi tullut kollegion käsittelyyn. Tämä, ja mikäli hän kysyi myöskin Timmermansilta, onko hänen mitään epäilyksiä tai vastalauseita. Aivan yhtä lailla hän Timmermansilta kysyttiin. Minä olin vakuuttunut tästä ehdokkaasta. Olin kahdeksan vuoden ajan tehnyt erittäin läheistä yhteistyötä hänen kanssaan päivittäin ja tunsin hänet perin pohjin. Mikä minun suhtaudutaan epäluuloisesti, niin mikäli olisin aiemmin tehnyt italianaren erosta, niin olisin ollut iloinen. Tiesi kuitenkin vain komission puheenjohtaja ja hänen tuleva kabinettipäällikkönsä. Ehkä hänen vaimonsa tiesi, en tiedä, mutta kukaan ei muuten kyllä tiennyt. Ja mikäli asia olisi vuotanut julkisuuteen, niin silloin minä olisin taas epäilty jostakin. Mutta olisin kuitenkin voinut sitten jälkikäteen näin jälkeen tänne tuolta olisi ollut tyytyväinen, mitä olisin tehnyt tästä asiasta aiemmin. Kyse on ensinnäkin asioihin, tosiasioihin peruttavasta päätöksestä, mutta myöskin poliittisesta sellaisesta. Komission puheenjohtaja tarvitsee lähipiiriensä tärkeimpiin tehtäviin henkilöitä, joihin hän luottaa, joihin hän voi luottaa kaikessa, ja joihin hän luottaa myöskin poliittisesti. Hallinnollisten vaateiden vuoksi myös, myöksin tämän henkilön täytyy voida toimia muuten järkevällä tavalla. Tähän hän täytyy luottaa. Ja mikäli arvon jäsen sanoo, että trumppimaisesti jotenkin vastattiin kysymyksiin, minä en usko, että tämä pätee. Komission, tai komissiossa Trumpin toimintatapa on vieras. me toimimme toisin. Minä pyydän. Mikäli esittelisi syyttäminen, kertokaa millä sivulla, mikä kysymys, mikä rivi. Minun tapani tehdä politiikkaa ei ole valehdella tai puolustella valheellisesti komissiota. Ja joten kertokaa, missä kohtaa mukaan on valehdeltu. Sitä seuraavana. Dank u voorzitter. Meneer Oettinger, u... Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Oettinger, te ette oikeastaan ymmärrä, minkälaista mainevahinkoa EU on tässä kärsinyt tällä valitulla menettelytavalla. Koko menettelytapa on, tämä tulee selväksi myös vastauksistanne. Tämä ei ole ollut avoimesti transparentisti tapahtunut asia teoriassa. Pääsihteerit, apulaispääsihteerit, mm, mm, apulaispääsihteerit avoimella tavalla sopia olisi voitu nimittää asetuksen mukaisesti, mutta tässä valittiin erilainen tie. Ennen kaikkea herra Juncker tiesi jo 2015, että herra Italianer aikoi mennä 2018 kevätpuolella jäädä eläkkeelle. Ja herra Selmer ja herra Juncker olisivat, tiesivät tästä asiasta. Eikö olisi hyvää hallintotapaa, että yksi tekin olisitte olleet aikaisemmin asiasta tietoinen herra Italiasta ennen kuin 20. helmikuuta, niin kuin nyt oli tilanne. Ette vastannut herra Gebrandin kysymykseen. Eikö tässä osoitettu epäluottamusta teitä kohtaan? Eikö olisi hyvää hallintotapaa, jos menettelyt tavat, kun valitaan uutta pääsihteeriä valmistella asiaa, koska tiedätte, että herra Italian 2018 äh, oli kertonut aikaisemmin siis, että aikoo jäädä eläkkeelle. Tämän hän kertoi Selmar Junckerille. Oletteko samaa mieltä, herra Jotimir, että koko menettelytapa, nimitysmenettely, apulaispääsihteeriksi oikeastaan oli vain sellainen harjoitus, jotta herra Selmar olisi nyt turvassa paikassa. Ja sitten kun virallisesti herra Italianer, Italianer ilmoitti komissiolle, että aikoi mennä jäädä eläkkeelle. Sitten kolme 21. helmikuuta herra Juncker valitsi, halusi käyttää 70 artiklaa, kun nimitti uuden pääsihteerinsä. Ja tämä yksikön edun mukaisesti kuulen juuri Euroopan parlamentin oikeudellista yksikköä, joka sanoi, että äh, siirto on mahdollista, jos se on edunmuka- palvelun, palvelun edunmukaista, mutta vain jos on vakava, kiireellinen tilanne. Ja 21. helmikuuta, mikä nyt oli niin vakavaa ja niin urgenttia ja niin vakavaa silloin olikaan. Miksi päätös lykätettiin, ei lykätty 28. To- to- toiseen päivään, vaikka tämä ollut avoinkin virka, ensimmäinen maaliskuuta. Silloinkin olisi ollut neljä viikkoa aikaa normaaliin prosessiin ja neljässä viikossa tämä olisi ollut mahdollista, koska Kolmessa viikossahan hänet valittiin jo apulaispääsiteksi. Oli just neljä viikkoa aikaa ensimmäinen helmikuuta, ö, huhtikuuta saakka. Te tiedätte, koska tiedettiin, että herra Italian, Italianer jäi äh, eläkkeelle. Tässä osoitti, että koko komissio on pelkkiä kyllämiehiä, kyllänaisia. Siellä on entisiä pääsihteereitä, korkeita henkilöitä orkesta virosta ja he sitten yhdeksän minuutissa heidät tavallaan jymäytetään ja sanellaan, miten pitää toimia. Ja sanelijana tässä oli herra Juncker, siis komissio tässä kuin tällainen äh, lammaslauma. Ähm, ob Herr Juncker ein Misstrauen... Eli oliko Juncker epäluottavainen minua kohtaan. No, sitä en osaa arvioida. Mielestäni tässä nyt ei ollut mitään epäluottamusta. Ja jos edellisenä päivänä olisin sanonut hänelle, että ei kannata nyt toimia näin, niin silloin seuraavana päivänä ei olisi tehty ehdotusta. Ja toiseksi, ja se, että tätä nyt kutsutaan yllätykseksi. Ja sitten, että kyse on kuitenkin näin korkeasta paikasta. No, tämä koski Alivania, Catherine Data ja Italianeria. Ne ovat ihan verrattavissa toisiinsa. Ei ollut mitään avointa kilpailua. Keväällä 2015, silloin kun käsiteltiin sitä, että Catherine Day halusi jäädä eläkkeelle. Ja samalla sitten ehdotettiin Italianerin nimitystä ja kollegani hyväksyivät sen. En nyt tiedä, mitä tarkoittaa tällä varmalla paikalla. Pääsihteeri on erittäin tärkeässä paikassa, mutta se ei ole mikään varma paikka. Hänet voidaan irtisanoa siitä. Seuraava komissio, seuraava komission puheenjohtaja voi myöskin tehdä muutoksia tällaisissa kysymyksissä. Ja sitten tässä puhutaan nyt Junckerin komission diktatuurista – No, sitä nyt en voi allekirjoittaa. Komissiossa hän perusteli, miksi hänen piti hyväksyä se, että Italianer lähtee ja että Seltmaier olisi oikea seuraaja. Ja yksikään kollega ei tätä asettanut kyseenalaiseksi. Jos puhutaan pääministereistä ja heidän painopistealueestaan, niin jos joku käsittelee samoja asioita, niin hän ehkä sitten, häntä ehkä ehdotetaan sitten tällaisen tehtävään. Mutta jos hänen asiantuntemuksensa ei ole oikeanlaista, niin ei sitten diktatuurin kautta häntä voi siihen pakottaa. Kiitoksia. Päätin Nilsen, niin täytyy sanoa, että pääsihteerin virka ja viran julkaisu, niin, ja sitten sen sijaan, että valittiinkin toinen menettely, niin se, sehän on mahdollista henkilöstösäännön valossa. Seuraavana puhujana on kollega De Jong. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin herra Oettingeltä reaktion Le Soir-artikkeliin eiliseltä päivältä. Siinä viitataan herra Salmerin. Hän sanoi, että ennen kes- joulua tiesi, mitä tuli tapahtumaan ja hän oli saanut sitä tietoa jo vuonna 2015. Mutta herra, oli, tiesikö herra Juncker, että tällainen muutos tapahtuisi ja, ja mitä tuli herra Junckeriin, niin hän olisi, siis, olisiko hän sopiva henkilö seuraamaan heillä Italia, Italianeria. Tämän on vahvistanut komission puheenjohtaja, tai, tai anteeksi, tiedottaja. Sitten toinen asia. Sanotaan niin, että Tämä ei ole herättänyt mitään hämmennystä komission henkilökunnassa, koska mitään valituksia ei ole tehty. Tämä on aika erikoista. Minulla on tässä muistio yhdestä äh, ay joka on lähetetty komissaarille, jossa yritetään huolta ilmaistaan. Ja henkilöstö haluaa myös tietää paremmin tästä asiasta ja avoimen menettelytavan virkaminimityksessä. Miksi tästä ei toimittu rehellisesti ja, ja miksi ei avattu koko avattaisi koko prosessi. Ja sitten kolmannetta ja viimeisenä seikkana komissio, ettei ole samaa mieltä, mutta komi- komissio näkee itsensä poliitikkona tavallaan te- tehdään päätöksiä ja sittenkin että on mediastrategiasta vastaanta kyllä, mutta ei täällä ole mediastrategia. Poliittinen komissio, joka pitää itseään poliittisena, siinä on kyse yhteiskunnan kritiikistä. Pitäisi myös ymmärtää, minkä takia tällaista kritiikkiä esitetään se ei suojaudu juristien sääntöjen taakse, vaan se no, ottaa vakavasti journalistit, mitä he, mihin se pyrkivät journalistit. Ja nyt sitten sanotaan vähän niin kuin pienet lapset. Mutta täällä parlamentissa itse näin sanomassa ja mielestäni, että kysyn, onko tämä poliittinen komissio vai onko tämä komissio, joka ei ymmärrä yhteiskunnallista vastuutaan ja pelkään tätä. Ensimmäinen vastaus. Kyllä ymmärrän, että eh, haluaisin tietää, ymmärtääkö komissio, mitä yhteiskuntaihmiset tästä oikein ajattelevat. Kiitos. Komissio jäsen, olkaa hyvä. Ähm, tässä se, että teidän puolen pääsihteerin virkaa hoidettiin, täytettiin virkahipalon kautta, ei siinä mitään. ryhmien kesken asiasta päätettiin. Kenestä tulee pääsihteeri, kenestä tulee varapääsihteeri. Ei tila millään tavalla verrattavissa komission tapauksen. Parlamentti ja komissio ovat vain jossakin määrin rajoitetusti vertailukelpoisia. Toiseksi, sitten kun Lesch Selmayr sai itse tietää asiasta ja mitä tulee lehdistötiedotteisiin, niin silloin, kun Junckerista oli tulossa komission puheenjohtaja, silloin Selmarista oli tulossa kabinettipäällikkö. Ja sitten kun Juncker sai tietää, että Itälärä ei aio istua virkakantansa loppuun saakka, niin Juncker todistetusti aina helmikuuhun saakka peräänkuulutti että anoi sen Italian jäämän virkaansa. Budjettipääosasto ja sihteeristö Italian ja alaisuudessa ja Rova Alvino viime kuukausien teemme erittäin läheistä yhteistyötä. Me on, pyrimme hoitavan asian kello 17 ammattiliitto liittojen edustajille kerrottiin asian hoitamisesta. Ja siellä tämä kysymys otettiin vakavasti. Ja minä otan myöskin teidän kysymys, kysymyksen vakavasti. Ja nyt äh, mitä tulee juridisiin sääntöihin, lainpykäliin, niin anteeksi vai minä vastasin jo tätä koskevaan kysymykseen. Minä vastasin teidän 135 kysymykseenne. Ne ovat ennen muuta juridisia kysymyksiä. Olen oman oman tuntoni ja oman tietämykseni pohjalta vastannut. Mutta mikä kysytte, mitä mieltä minä henkilökohtaisesti olen, minkälainen näppituntuminen minusta asioista, niin se on eri asia. Mikäli on olemassa epäilyksiä, jotka liittyvät menettelyyn ja siihen, onko noudatettu henkilöstösääntöjä, onko lakeja ja pykäliä kunnioitettu, niin tästä nyt onisesti kyse. Olen ollut Baden-Winterbergin parlamentissa 36 vuoden ajan. Olen parlamentaarikko ollut paikallistasolla, alueellisella tasolla paljon kauemmin kuin mitä olen ollut hallinnollisessa tehtävissä. Olin parlamentaarikko. Minä en, en pelää pienten lasten leikkikentällä, vaan isojen joukossa. Te edustatte kansalaisia vielä komission toimikauden loppuaikana toiden tehtäviä, joten ot, tehtäviäni, joten ottakaa tekin minut vakavasti, niin kuin minäkin otan teidät vakavasti. Mikäli seurasit minun työtäni viikon ajan, näkisitte esimerkiksi, että viime viikolla olin Puolassa, viikonloppuna olin myöskin matkoilla. Minä tapan ihan tavallisia ihmisiä, keskustelen kanssaan, kuuntelen heidän huoliaan, heidän ongelmiaan ja heidän toiveitaan. Tämä on vastavuoroista. Ei minä ole tässä millään tavalla erillään todellisuudesta. Sekä teidät että meidät nähdään kaukana kansalaisista, ette ole sen kummassa asemassa kuin mekään tässä suhteessa. Si, grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komission jäsen puhui nyt tästä poliittisesta nimityksestä. Juncker selvästi halusi tämän henkilön tähän tehtävään. Ja tekin olette samassa puolueessa, eli tämä päätös tehtiin kansanpuolueen korkealla tasolla. Eli näin Euroopan komissiossa on nyt sitten johdossa henkilö, joka johtaa kymmeniä tuhansia virkamiehiä. Ja hän ei luoteta näköjään poliittisesti. No, kaikki komissiossa eivät katso, että nimitykset voidaan hoitaa tällä tavalla. No meidän täytyy sitten arvioida sitä, liittyykö tähän jonkinlaisia juridisia kysymyksiä. Emme nyt ihan ymmärtäneet, millä tavalla tässä on toimittu, mikä oli avoimuus, miten tämä paikka julistettiin haettavaksi. tässä on nyt toimittu aika poikkeuksella, poikkeuksellisella tavalla. Ja sitten seuraavalla kerralla voitaisiin vähän uudistaa näitä nimityssääntöjä, koska vaikuttaa siltä, että poliittisesti valtaosa ryhmistä ei kannata tätä menettelyä. Kyse oli siis tosiaan poliittisesta nimityksestä. Ja sitten kun Junckerin komissio päättää toimintansa, olisi mahdollista sitten vaihtaa pääsihteeriä ja varmistaa, että silloin on menettely, jota parlamenttikin ja muut poliittiset ryhmät voivat tukea. Ja selkeästi Junckeri halusi tätä nimitystä, ja tehän sanoitte, että Juncker on vastuussa tästä nimityksestä – ja sitten muut komission jäsenet vahvistivat sen, mutta päätös oli kuitenkin hänen. Eli voisinko nyt kuulla häntä, koska hän on tässä nyt se tärkein henkilö. Eli en tiedä, miksei Juncker voisi tulla puhumaan tähän valiokuntaan, siis mikäli tämä kiinnostaa kollegoitakin. Herr Kommissar, bitte. Komission jäsen, olkaa hyvä. Die Letzte Frage ist eine... Viimeinen kysymys on sellainen, jota komissiossa käsitellään. Tänne nyt ei ole kutsuttu kaikkien pääosasta edustajia, ei Strasbourgin eikä tänne, mutta minä olen nyt täällä ja olen täällä niin pitkään kuin on sovittu. Eli meillähän on vielä 19 kuukautta jäljellä. Eli lähes kolmannes vielä jäljellä tätä lainsäädäntökautta. Eli ei se ole mikään loppukirja pelkästään. Eli nyt pääsiäistä ensi pääsiäiseen on vielä paljon, meillä on vielä paljon tehokasta työaikaa. Ja jos huippuvirkamies haluaa lähteä eläkkeelle eikä suostu jäämään, niin meidän täytyy välittömästi täyttää paikka, jotta voimme varmistaa komission toimintakyvyn. Jos neljä tai kahdeksan viikkoa olisi tässä odoteltu ja jokin olisi mennyt pieleen, niin sitten te ihan oikein sanoisitte, että komissio ei ole työkykyinen. Ja jos nyt katsotaan, millaisia kolmikantaneuvotteluita on käynnissä, millaista lainsäädäntöä, budjettivalmisteluita, niin olen iloinen siitä, että tämä paikka saatiin välittömästi täytettyä asiantuntevalla ja pätevällä kollegalla. En koskaan kysynyt Selmailta, onko hän puolueen jäsen. Luin vain, että hän ei ole minun puolueen jäsen. Panin sen vain merkille. Jos minulla on tällainen hakemuskaavake, niin en siellä tiedä, onko se CSU vai CDUn jäsen, tai ehkä ei kummankaan puolueen jäsen. Tiesin vain, että hän ei ole puolueen jäsen. No minä kuulun kansanpuolueeseen, niin kuin puheenjohtajakin. No, suoka anteeksi. Olen ollut CDUC yli 40 vuotta, enkä ole vaihtamassa puoluetta, mutta olen kuitenkin objektiivinen toiminnassani enkä ole riippuvainen puolueesta. Niin pyytäisin, että kaikki poliittiset ryhmät täällä Euroopan parlamentissa toimivat yhtä kollegiaalisesti. Minulla ei ole tarkoituksena harjoittaa puoluepolitiikkaa toimessani eikä Junckeriakaan voi tästä syyttää. Viime vuosina ja vuosikymmeninä kansanpuolue tai kansanpuolen edustajat voivat välille toimia ihan oman mielensä ja omien vakaumustensa mukaan, eivätkä aina noudata sokeasti puoluelinjaa. Juncker, Höttinger Timmermans – olivat tässä mukana. Me kaikki tunnemme Selmairin. Ja me tuimme tätä ehdotusta, eikä se tapahtunut vasta keskiviikkona, vaan myöhään tiistaina. Ja Timmermans on kokenut ja järkevä mies, jota ei pystytä jotain noin vain huijata. Hän itsekin tuki tätä ja hän on sosialisti Alankomaista. Tämä oli kyllä asiantuntemukseen perustuva nimitys, joka ei ollut täysin epäpoliittinen. Mielestäni tämä oli kuitenkin ihan oikein toimittu. Ja meillä on tässä 19 kuukautta aikaa osoittaa teille, että tämä oli oikea päätös. Eli näiden 19 kuukauden ajan sitten näemme, olinko oikeassa ja että Silmair selviää tästä tehtävästä. Tai ehkä teidän varauksenne ja epäilyksenne eivät olleetkaan täysin perusteettomia, vaikka en sitä kyllä uskokkaan. Monsieur le commissaire, nous sommes ici. Komissaari, me yritämme nyt ymmärtää tätä barokkimaista menettelytapaa, jonka jälkeen herra Selmare valittiin pääsihteeriksi. Eh, aikaisemmin hän oli Junckerin kabinetin päällikkö. Tämä, tässä rikotaan eh, sääntöjä, henkilöstösääntöjä vastaan, me pyritään takaamaan puolueeton hallinto, joka on riippumaton ja demokraattinen perustuen ansioihin haluaisitte, voitteko selittää, että artikla 2 perussopimuksessa viittaa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen toinen komissio on allekirjoittanut toimijoiden välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä 2016, joka liittyy, jota pitää avoimuutta tärkeinä, tärkeänä kysymyksenä, ja komissio haluaa avoimuusrekisteriin kaikilta, jotka toimivat riippumattomasti, jotka osallistuvat toteuttamiseen ja potilaatisen toteuttamisen, kun sitten tätä vartaan muuta pitää vaatia itseltäkin samanlaista kuria. Me haluamme ymmärtää, minkä takia kabinetin jäsen tai komission, äh, ja hänestä voi tulla pääsihteeri komissiossa ilman, että hän on ollut vastuussa pääosastosta tai mistään muustakaan yksiköstä ja ilman, että virkaa oli julkaistu. Monet virkamiehet, erittäin laadukkaat, eivät pystyneet hyöttymään samasta kuin herra Solmajer, joka äh, ajoi tavallaan punaisten valojen läpi. Varsinkin kun herra Selmayer 2017 sanoi, että jos tällä tavalla äh, toimitaan, niin se on väärin. Sitten tässä viitattiin kolman Saksiin ja Vera Barrosoon. Tämä oli myös haitallista mainilla ja tämä uusi juttu aiheuttaa varmasti suurta iloa euroepäilyiden parissa. Tämä uusi tapaus ja herra Juncker joko tässä asiassa on todella käyttänyt harkintavaltaansa omituisella tavalla. Ja kun ajatellaan tällaista äh, kaveripiiristä, josta tässä on hyödytty. Tällaista kyllä löytyy parlamentistakin. Viittaan aikaisemman puhemiehen miehen Martin Schulzin. Hän löysi kyllä aikaa sijoittaa monia kabinettinsa jäseniä hallinnollisiin tehtäviin korkealle tasolle meidän parlamentissamme ilman, että jo, jollain ei ollut edes ylioppastutkintoa. tutkintoa yksikön etu tietenkin on tärkeä kysymys. Onko tämä nyt sitten komission uusi toimintatapa? Arvon komission jäsen. Die Kommission hat ja mit. Komissio parlamentin myötävaikutuksella sen jälkeen kun komissio erosi ja ennen kuin uusi astui tehtävänsä, katsoi, että komission puolella voitaisiin kahdella vuodella pidentää toimikautta jopa kolmella. Tuskin yhdessäkin jäsenvaltiossa tai missään maassa maailmalla olisi näin pitkä jäähdyttelykautta komission toimikauden jälkeen, ennen kuin voi mennä yrityselämän palvelukseen. Ei missään ole niin pitkää karenssia kuin Euroopassa. Entä sitten nepotismi? sukulaisten suosinta ja hyvä velijärjestelmä. En tiedä, että Selmar olisi millään tavalla sukua edes värillisesti Junckerin kanssa. Ja luottamus on yksi tärkeä elementti. Komission puheenjohtajan täytyy voida luottaa henkilöön, joka tulee huipputehtävän. Häntä tulottaa tähän henkilön kaikessa. Tämä ei päde pelkästään siihen, että kyse pelkästään siitä, että olisi järkevää, vaan tämä on ehdottoman tärkeää. Selmayr oli palkkaluokassa AD15 ja on edelleenkin. Tuohon palkkaluokkaan hän myöskin jäi. Kabinetti tehtävänä, kabinettipäällikkönä hän oli tärkeä tehtävä ja siirtyminen pääsihteeriksi niin hän olisi yhtä hyvin voinut mennä pääjohtajaksi. Joten älkää nyt vähätelkö kabinetin merkitystä komission puolella. Kabinettipäällikkömme ovat merkittäviä henkilöitä. He, he nauttivat pääjohtajien kunnioitusta ja usein heillä on enemmän vastuuta ja enemmän päätöksentekovaltaa ja paljon enemmän asiantuntemusta ja tietämystä tarvitaan tuohon tehtävään tietenkään pidempää työviikkoa kuin yksikään huippuvirkamies minkään komission yksikön alaisuudessa. Aivan oikein on, että mikäli tarkastetaan pelkästään virka-ikää tai hän, tämän henkilön ikää pelkästään, niin silloin Selmayerin urakehitys on ollut erittäin nopea, mutta suoraan sanottuna aiemmassa tehtävässäni aina ihmettelen, miksi virkaikää ja ikä, henkilön ikä ovat kaikki kaikessa. Komission puolella virkaikä ja henkilön ikä ovat edelleenkin erittäin vahvassa roolissa, aivan liian vahvassa roolissa. Uskon, että meidän pitäisi olla sellaisessa tilanteessa, että me pelkästään vaaditaan vaali, vaali, vaali, että vaalit ovat demokraattiset, vaan pitäisi mahdollistaa se, että ei tuijota ihmisen ikää, kun tarkastellaan, onko hän luotettava johonkin tehtävään, esimerkiksi komission puheenjohtajaksi tai johonkin virkaan. Virkaikä ja ihmisen ikä muuten pitäisi asettaa vähäisempään arvoon. Yksikön päällikkö tai sitten pääjohtaja, niin tämä henkilö oli monien vuosien ajan tärkeässä tehtävässä. Sitten Pamarakin sen kabinetissa Barroson komissiossa Ja tämä yksikön päällikkö edenkin on yksikön päällikkönä. Hän oli kabinetin, kabinettipäällikkönä ja sitten pääjohtajana. Ja voin myöntää, että ilman, että olisi ollut naiskiintiö, tämä kenties ei olisi toteutunut. Ja muutenkin, mikäli otetaan naisten edustuksellisuus vakavasti, niin täytyy katsoa, että Naisia pääsee keskijohtoon ja korkeimpiin johtotehtäviin. Heitä on hyvin vähän tai ei ollenkaan. Siksi tämä oli asia, jota tuin täysin. Kiitos komission. Sanoisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja sanoa, että tietystikin ura virkamiesten tasavertainen kohte on tietystikin tärkeä asia. Tämä meitä huolestaa naisten edistäminen eteenpäin ylempiin tehtäviin, niin täytyy katsoa, mitä mahdollisuuksia annetaan ihmisille. Siitä nyt on kyse. Ja tässäkin haluamme avoimuutta. Nyt sitten ryhmien edustajat. Ja herra Heis on seuraavana puhelistalla. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt palaisin komissaari vastaukseen 32 kysymyksessä. Se liittyy kysymykseen, joka kollega Alexander otti esille aikaisemmin. Tiesikö herra Juncker tästä kaikesta? Te kerroitte meille vastauksessa, että hän oli tietoinen tästä vuonna 2015, että todennäköisesti eh, eläkkeelle eh, herra Italiano aikoi jäädä. Ja 2018 alkupuolella olisi näkemys, että hän aikoisi pitää kiinni päätöksestään ja sitten tuli tämä kirje. Niin, tämä keskivaihe, 2018 al- alkupuoli, alkuvaihe tänä vuonna. Miten te voitte täydentää sitä, mitä vastaatte vastauksessanne että 2018 alussa herra Italianer vahvisti, että hän pitääkin päätöksestä ja eläkkeelle. Miten se, se tieto tuli esille ja kuka sen kertoi? Koska teidän täytyy kyllä tuntea itsenä aika lailla petetyksi, arvoisa komissaari. Te joudutte tänne valiokunnan eteen puolustamaan koko tämän jupakkaa, ja te olette kuitenkin vastuussa henkilökunnasta. Te olette aivan pimeenossa asiasta. Mielestäni on tärkeää, että enemmän selkeyttä saadaan siitä, kuka oikein tiesi mitä ja milloin. Ja sitten kun vastaatte kysymykseen 19, kun puhutte siitä, ettei ole mitään laillista velvoitetta eh, siihen, että neuvoantava komitea eh, on useita ehdokkaita, kun näen, että ei ole mitään laillista velvoitetta avata menetyllä tapaa, niin hmm, ei tämä ole mikään pikkujärjestö, vaan valt, iso kansainvälinen järjestö, jossa tilivelvollisuudella on merkitystä ja asianmukaisella käyttäy- käytöksellä ja laillisuudella. Näiden pitää olla ihan päätöksentekomme ytimessä. Näin ollen kysyisin, olette, onko teistä niin, että on poliittinen velvollisuus avoimuuden hengessä toimia niin, että eri maanjärjestä ehdokkaat saisivat mahdollisuuden. Sitten vielä viimeinen kysymykseni. Te puhuitte seuraavasta komissiosta ja seuraavasta komission puheenjohtajasta. Onko teidän näkemyksenne se, että herra Salmerin nimitys, enkä nyt ollenkaan kommentoi herran Salmer, hän on pätevä henkilö, korkeasti koulutettu, to, valtavasti äh, äh johtajuutta ja niin edelleen, mutta tulevaisuus, kun vi, viitaan aikaisempaan vastaukseen, että jollakin tavalla hänen asemansa pitäisi loppua tavallaan yhdessä Junckerin kauden kanssa ja uusi pääsihteeri pitäisi nimittää, jotta seuraavan komission prioriteet varmistuisivat. Onko tämä teidän näkemyksenne tällainen vaihto olisi tulossa? Ich gehe nach zahlreichen Gesprächen davon aus, dass Keskustelujen pohjalta uskon, että Keväällä 2015 Juncker mietti asiaa sen kun hän tiesi, että Day oli lähdössä ja että edeltäjänne Georgievan henkilöstöpakettia oltiin valmistelevassa. Ja kun Day oli lähdössä ja sitten seuraajaa etsittiin, niin hän sai Italianlerta myöntävän vastauksen tähän siirtoon eli kompääosastolta pääsihteeristöön. Mutta maaliskuussa sitten todettiin, että hän haluaa olla tässä tehtävässä korkeintaan kolme vuotta. Nämä kaksi pysyivät yhteyksissä viime vuosina ja myöskin tämän vuoden aluksi sitten moneen kertaan yritettiin, että Italianer olisi jäänyt edes vähäksi aikaa. Se ei kuitenkaan onnistunut. Ja vasta sitten, kun tuli selväksi, että Italianer oli jo tehnyt päätöksen, niin me halusimme nopeasti täyttää sitten tämän paikan ja lähdimme valmistelemaan sitä. Ja poliittisesti ja juristisesti Timmermans oli tässä mukana. Me korostamme aina sitä, että kun on näitä tehtävä jaossa, niin pitää olla useampia hakijoita. Mutta mitään takeita ei ole siitä, että näin tulee käymään. Ja jos yksi ehdokas on jäljellä menettelyn jälkeen, niin sitten paikka on täytet, valmiina täytettäväksi. Ja silloin olisi epäreilua, että tämä menettely kumottaisiin ja julistettaisiin uusi kilpailu tai, tai muuta. Ja tässä oli loppuvaiheessa enää yksi hakija jäljellä. Ja Junkerin ja minun ja Timmerin mielestä – tämä henkilö on ehdottomasti pätevä tähän tehtävään. Hänellä on kokemusta hallinnosta. Me kaikki tuimme hänen nimitystään. Komissiohan on vastuussa neuvostolle ja tilintarkastustuomistolle ja parlamentille – että kansalaisille. Eli totta kai hyväksyn sen, että meidän täytyy toimia sääntöjen mukaisesti. Se on ihan selvää. No sitten se, että Zelmayer nyt oli saanut tällaisen suojatyöpaikan, niin se ei pidä paikkansa. Ikänsä perusteella kukaan ei pääse pääsihteeriksi. pääjohtajaksi. Ehkä hän olisi voinut päästä niin, mutta Mutta niin kuin muissakin huipputehtävissä, niin täytyy aina muistaa, että komission jäsenen ja pomon ja komission puheenjohtajan luottamus on aivan keskeisen tärkeää. Tämä koskee sitten uutta komissiota myöskin ensi vuonna. Eli kukaan ei pysy näissä huipputehtävissä koko elämänsä, ja se on mielestäni ihan hyvä. Edustaja Vaughan. And, uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä komissaari erityisesti teidän vastauksistanne. Ne tulee tietysti hiukan myöhään, mutta selititte kyllä, minkä takia näin, näin oli. Vois, niin, oliko herra Selmajan mukana laatimassa vastauksia kysymyksiin? Te kerroitte myös, että mitä teihin tulee, kaikkia sääntöjä noudatettiin. Kaikki on laillisesti vedenpitävä ja uskon, että meidän pitää uskoa teidän sananne, mutta varmastikin hyväksytte myös sen, että ei tämä kyllä hyvältä näyttänyt eikä näytä hyvältä ja tähän liittyy ongelmia mitä tulee ulkoisen näkemyksen asiasta, avainkysymys, niin kuin Rova Ala ja Sairi herrat he, he, he sanovat. Milloin tiedettiin siis, että herra Italiano alkoi jäädä eläkkeelle? Te annatte kyllä jotakin vastauksia, mutta tästä on kyllä enemmänkin kysymyksiä. Voisitteko antaa vielä enemmän vastauksia tämän kokouksen ulkopuolella? Se voisi auttaa tässä asiassa, joten kysyisin teiltä tulevaisuudesta oikeastaan. On tärkeää, että ymmärretään, mitä on tapahtunut, mutta meidän pitää varmistaa tulevaisuuden varalta, että näin ei tapahdu uudestaan. Meidän pitää varmistaa, että tulevaisuudessa kaiken pitää olla täysin avointa. Ja viimeinen kysymykseni teille on tämä jos ajatellaan nyt jälkikäteen, mitä oikein tapahtui, niin oletteko sitä mieltä, että asiat olisi voitu tehdä toisin? Ja vielä tärkeämpää, suosittelisitteko muutoksia prosessiin jatkon varalta, jotta prosessi näyttäisi avoimelta, varmistettaisiin, että varmistettaisiin se, että näin ei tapahdu uudestaan? Kiitoksia paljon tästä erittäin asiallisesta kysymyksestä, kysymyksen asettelusta. Sen jälkeen kun komissio sai tämän kysymysluettelon, keskustelin asiasta vastaavan johtajan, eli henkilöstöhallinto-osaston kanssa ja kabinettipäällikköni kanssa, joka oli myöskin paikalla, ja yhdessä heidän kanssaan analysoin näitä kysymyksiä. Pyysin, että he laatisivat ensimmäiset vastausluonnokset heidän asiantuntemuksensa valossa, joka pääosastollani oli. Käytössä. Sitten otimme mukaan kuvaan oikeudellisen yksikön, joka tarkasteli henkilöstösääntöä, ja se on aivan lyömätön avuna tässä kysymyksessä. Ja myöskin tiedotuspuolen henkilöihin otettiin yhteyttä, koska tässä oli joitakin kysymyksiä ja olettamuksia, ja väitteitä oli esitetty myöskin eurooppalaisessa mediassa heidän kautta saimme tietoa tästä. Sitten puheenjohtajan kabinetin kanssa oltiin yhteyksissä, keskustelin puheenjohtajan kanssa. Ja niiltä osin ne kysymykset, jotka koskevat Selmajeria, milloin hän tiesi mitäkin ja milloin hän teki mitäkin, näiden kysymysten osalta kuulemme myöskin hänen näkemyksensä. että hän olisi vastannut kysymyksiin, niin tärkeää on muistaa, että hän ei ollut tässä johtavassa asemassa, kun kysymyksiin vastattiin, eikä hän ollut vastuussa vastaamisesta, vaan minä olin vastuussa. Ja sen jälkeen, kun tunsi kausia, oli työstetty kysymyksiä, niin henkilöstö, kabinettipäällikköni kausia käsiteltä kysymyksiä ilman, että olen itse paikalla. Olen nyt ollut täällä parlamentin kuultavana ja aiemminkin ryhmissä tai kahdenvälisesti tai kabinettipäällikkönikin välityksellä on ollut paikalla ja valmis vastaamaan kysymyksiin. Ja luottamuksen palauttaminen parlamentin ja komission välille on kaikkien etujen mukaista. Niitä voidaan jatkossakin, jatkossa tehdä avointa yhteistyötä keskenään. P- kysymys kuuluu, pitäisikö jotakin muuttaa? Alustuspuheenvuorossani viittasin jo tähän. Meillä on henkilöstösäännöt. Minun nähdäkseni ne ovat ihan hyvät ilman, että muutetaan niitä millään tavalla. Uskoakseni hyvistä syistä Tämä kaikki instituutioita. On hyviä syitä, miksi järjestetään sisäinen kilpailu tai ulkoinen kilpailu, tai miksi vaihtoehdoksi valitaan siirto virasta toiseen. Mikäli jossakin vaiheessa järjestetään pyöräpäivän keskustelu, johon kaikki instituutit osallistuisivat, siis nämä henkilöstöt pätevät kaikkiin toimielimiin, ei pelkästään komissioon, vaan kaikkiin, niin ilomielin olin sen valmis tässä, tällaisessa yhteydessä lyömään viisaat päämme yhteen meidän puoltamme ja teidän puoltamme katsoaksemme, onko jossakin kohtaan syytä muuttaa tai laajentaa tai tehdä konkreettisemmiksi olemassa olevia sääntöjä. Voitte luottaa tässä minuun. Olen tähän valmis mikä tällainen pyörän pöydän keskustelu järjestetään, niin ilomielin tulee mukaan. Kollegi Salafranca, pitää. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. On kiinalainen lasku, jonka mukaan ennen kuin ryhdytään pelastamaan maailmaa, niin ehkä pitäisi ensin katsoa hiukan omaa kotia. Niin, olen samaa mieltä tästä, koska tämä komissio viime vuonna ensinnäkin ja täysistunnon sen jälkeen, kun hyväksyttiin vastuuvapaus parlamentille, ilmaisi tiettyjä varauksia joistakin nimityksistä, joita ei tapahtunut. Niin puheenjohtaja, en halua rajoittaa poliittisen valvonnan kykyä, joka parlamentilla on komissiosuuteen. Haluan vain sanoa, että kun arvostellaan, niin silloin meillä täytyy olla tiettyä moraalista auktoriteettia. Mitä tulee tähän kysymykseen, mielestäni on kolme kysymystä. Ensinnäkin, jos nimitty henkilöllä on pätevyys ja kyvyt, ja toiseksi, onko menettelytapa ollut erilainen kuin aikaisempien pääsihteerien kohdalla, ja kolmanneksi puheenjohtaja onko noudatettu menettelytapasääntöjä. Luonnollisesti on monia teorioita siitä, miten tulkitaan oikeuden säädöksiä. Minäkin tunnen tästä jotakin. On raja- rajoituksellinen tulkinta, on laajennettu tulkinta ja on autenttinen tulkinta niin kuin tuomioistuisen tekee. Meillä, me voimme valvoa poliittisesti komissiota, mutta onko menettelytapoja sitten noudatettu vai ei tämä kuulu tuomioistuimelle ja oikeusyksikkö on sanonut meille, että on runsaasti oikeuskäytäntöä, jotta voidaan viettää seitsemän artiklaan ohjesäännössä, ei vain komission ohjesäännössä, vaan myös muissa toimielimissä, joissa nimitetään korkeita virkamiehiä. Komissaari, haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Ensinnäkin, pääsi, pääsihteerin kyvystä. En kysy, onko hän miellyttää vaiko eikö, miellyttääkö vaiko eikö miellyttää, onko hänellä ystäviä vai vihollisia. Te annoitte arvionne minä ymmärrän, että on menettelytapoja tehdä riippumaton arvio, mutta haluaisin tietää, mikä on tämä ammatillinen tausta hänellä ja mitä ansiota hänellä on. Sitten toiseksi voitteko vahvistaa, että mitä menettelytapaa on noudatettu, kun nimitettiin herra Selmayer. Onko se sama menettelytapa kuin aikaisempien komission pääsihteerin kohdalla? Sitten vielä viimeiseksi, niin kuin kysymyskaavakkeissakin, ja kiitän muuten näistä vastauksista, joita komissio on antanut 133 kysymys. Siinä komissio sanoi, että on valmis mm, sääntöjen mukaisesti ja muiden toimijoiden kanssa, parlamentinkin kanssa miettimään, että otettaisiin mukaan enemmän avoimuutta niin, että virka, kun, kun puhutaan virkamiesten riippumattomuudesta, pätevyydestä ja pysyvyydestä, niin, että virkamies olisi yhtäläiset mahdollisuudet tulevaisuudessa. Kiitoksia. Herr Die Frage vergleichbarer Ernennungen. Ähm, seit dem Jahre 2000 hatten wir drei. Vuodesta 2000 meillä oli kolme pääsihteerinimitystä Sullivan, Day ja Italianer. He olivat korkeassa hallinnossa ja sitten siirtyivät pääsihteeriksi. Selmairilla on klassinen akateeminen koulutus ja hän oli erikoistunut Eurooppa-oikeuteen. Hän oli opiskellut taloutta, mutta kahdeksan vuoden ajan hän oli kabinettipäällikkö. Viisi vuotta hän oli Redingin yksikössä ja nyt yli kolme vuotta puheenjohtajan alaisuudessa. Ja hän oli siis kabinettipäällikkönä Redingin kabinetissa. Eli hänellä on ollut koul- kokemusta jo pitkään. Yli kymmenen vuotta hän on ollut jo komissiossa ja nyt täytyy korostaa, että komission jäsenen kabinettipäälliköllä on päällikön asema. Ja komission puheenjohtajan kabinettipäälliköllä on sama asema kuin pääjohtajalla. Ja siksi tässä oli tämä sama palkka ja sama asema kuin ennen, eli hän ei tienaa nyt enempää kuin aikaisemmin. Un bitte. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Arvokomission jäsen. Lämpimät kiitokset arvostuspuheenvuorostanne ja tarjouksesta järjestää pyörän pöydän keskustelu. Olisi todellakin tarpeen, että yhdessä, ei pelkästään komission kanssa, vaan muidenkin toimijoiden kanssa, voitaisiin yhdessä pohtia tätä kysymystä, sitä kuinka tulevaisuudessa voisimme välttää tällaisia tapauksia ennen muuta. Mitä artiklaan 7 tulee, olen melkoisen varma siitä, että sen muuttamisessa täytyy keskustella Enemmän selkeyttä täytyy saada artiklan soveltamisen silloin, kun on kyse siirrosta virasta toiseen. Esimerkiksi kollegoiden harkinta-aika pitäisi voida määritellä uudella tavalla, niin tällaiset päätökset, joka nyt on edessä, ei sitten yhden päivän sisällä voi, niitä ei yhden päivän sisällä voida tehdä, vaan pitää, pitää olla enemmän harkinta-aikaa myöskin komission jäsenillä. Ja myöskin se, mitä sanoi oikeudellisen yksikön edustaja artiklasta 4, joka periaatteessa vaatii avointa kilpailua, paitsi silloin kun on kyse poikkeustapauksista. Olen vain tällainen amatöörijuristi, siksi katson, että että tämä on erittäin vaikuttava tämä kaikki keskustelu, mutta minä vetoaisin teihin. Voisitteko vielä kirjallisesti kertoa, mitä poikkeuksia voi tulla kyseeseen ja mikä poikkeus oli Selmairin kohdan kyseessä ja mikä johti teidät siihen johtopäätökseen, että oli mahdollista tehdä tällainen siirto. Kiitos etukäteen. Ich bin interessiert, dass Minua kiinnostaa se, kuinka voisimme vastavuoroisesti vielä keskustella ja vaihtaa tietoa siitä, mitä kysymyksiä eri instituutioissa on vireillä, kun on kyse henkilöstösäännöstä, ja sitten voitaisiin laatia yhteinen aikataulu ja järjestää pyöräpyörän keskustelu. Ainakin ennen kesätaukoa voitaisiin tällainen keskustelu järjestää toiminten kesken. Ilomielin olen valmis kertomaan, miksi ja miten tämä siirto päätös tehtiin ja miksi se oli sääntöjen mukainen. Voin kenties kirjeen muodossa vielä seuraavan kymmenen päivän sisällä selkeyttää asiakirta myöskin oikeusperustasta. Entä sitten harkintat pohdinta-aika? Kyllä ja ei on vastaus tähän kysymykseen. Mikä on kyse talouselämän puolen toimijoista, esimerkiksi do, saksaisista pankeista, joissa olen vieraillut tai The Times-lehdessäkin, mitä kirjoitettiin, niin mikäli nimityksiä tehtäisiin hepposin perustein, tämä johtaisi pörssin kaaukseen. Juncker minun ja Timmermansin kanssa keskusteltuaan totesi, että Selmar voisi sopia tähän virkaan, mutta pitäkää tämä salassa. Hän ei edes pyytänyt mitään harkintaa ja pohdinta aikaa viikon verran sitten keskustelua käytiin. En tiedä tästä enempää, mutta kenties puolueenjohtajienkin vaaleissa pitäisi saada avoimuutta enemmän johto, kun kaikissa puolissa valitaan johtajia, niin kenties tämäkin pitäisi saada hieman valotusta enemmän. Kirja voitte lähettää ja myöskin puhua siitä, kuinka artiklan 7 sovellettiin ja silloin, kun tämä virka tuli vapaaksi. Edustaja Lykke seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Kolme kysymystä. Ensinnäkin kohta 12. Siinä sanotaan, että virkamiehen ei pidä toimia niin, että se vaikuttaisi kielteisesti hänen työnsä kuvaan. No viime syksynä mä olin sanonut, että jos olisin tavannut sinut aikaisemmin, olisin nyt lyönyt sinut turpaan. Kuusipäät tekevät kusipää journalismia ja sinä et sinulta, minulta saa mitään tietoja koskaan. Eli kysymys komissiolle. Oliko tämä asia tarkistettu Selmäärin osalta? Ennen kuin päätös tehtiin, niin tiesikö kollegio näistä syytöksistä? No, Selmayer ei varmaan ole näitä asioita maininnut, eli kysyisin, kerrotteko te tästä kollegiolle, koska varmaan olemme samaa mieltä siitä, että tällaisia asioita ei voida laukoa toimittajien naamaan päin. Sitten kohdassa 17 on sanottu, että virkamies ei jaa sellaista tietoa, josta hän saa tietoa työnsä yhteydessä. Ja siinä sanottiin sitä kuitenkin, että Spiegelin toimittajille sitä kuitenkin Anne Selmayr antoi luottamuksellisia tietoja. Eli onko komissio tarkistanut tämän asian ja ennen kuin päätös tehtiin, niin olitteko te ilmoittaneet kollegiolle siitä, että tässä oli rikottu tätä kohtaa 17? Ja kolmas ja viimeinen kysymys. Median tietojen mikä on viime joulukuussa hän muutti Martin Silmairin sivua Wikipediassa ja vähän kaunisteli sitä. Ja te sanoitte, että ainoastaan ennen koko säilytävänä iltana te saitte kuulla, että Silmair oltiin nimittämässä pääsihteeriksi ja kysyisin, milloin kollegio sai Selmairin kirjallisen hakemuksen ja kuinka paljon aikaa kollegiolla oli aikaa tutustua siihen ja tarkistaa sen todenmukaisuus voitteko sulkea pois sen, että komission jäsenet ehkä sitten turvautuvat Wikipedia-sivustoon ajanpuutteen takia. Ja onko Selmer tehnyt nyt haittaa tälle tehtävälle, koska tässä on ollut hyvin vähän aikaa tarkistaa tämä hakemus. Ja Selmayr itse oli muuttanut näitä tietolähteitä, siis Wikipedia, ilman että hän olisi kertonut siitä kenellekään. Komissionissa, olkaa hyvä. Ei. Edustaja Luke. Niin, jos tässä olisi käynyt tälle toimittajalle niin kuin olisi tässä on sanottu, niin se ei todellakaan ollut mitenkään tyylikästä toimintaa päinvastoin. Me emme myyneiltä kysyneet, oliko hän käyttänyt näin. Tätä ei otettu tämän arvion keskipisteeseen. No, onko jokainen asia, jonka minä tai sinä tai kuka tahansa meistä on sanonut, niin onko se aina pitänyt paikkansa? Uskoisin, että jokaista ehdokasta pitää tarkastella kokonaisuutena. Selmairilla oli vahvuuksia ja heikkouksia, mutta heikkouksia oli paljon vähemmän kuin vahvuuksia. Ja mielestäni heikkoudet olivat sellaisia, jotka voidaan vielä hyväksyä. Kun ollaan yhteydessä lehdistöön, niin siellähän on aina tietoja, mutta minulla ei ole syytä olettaa, että luottamuksellisuutta olisi tässä rikottu vaitiolovelvollisuus virkamiehen osalta, se on asia, jota pitää noudattaa. No, komissio ei käytä Wikipediaa henkilöstökysymyksissä. Kuka tahansa voi käydä lisäämässä, täydentämässä ja muuttamassa omia tietojaan Wikipediassa. Sitä paitsi Vasta sen jälkeen, kun olin lukenut tästä, sain tietää näistä muutoksista. Henkilöstöpolitiikkamme pohjautuu vuosittaisille arvioineille ja oman kabinettini osalta teen jatkuvasti arviointeja työntekijöistä. Ne arkistoidaan ja sitten ne otetaan mukaan sitten henkilöstöpäätöksiin ja menettelyihin. No, tämän tiedätte, että apulaisvarapääsihteerin paikka julistettiin avoimeksi. Hän toimitti siihen hakemuksen. Meillä on tämä hakemus. Se on HR-osastolla – mutta ei sitä nyt sitten kollegioon toimitettu, vaan sitten käynnistetään menettely. Siinä on arviointikeskus mukana, sisäiset menettelyt. Ja me ilmoitimme, että lukusalissa parlamentin jäsenet voivat käydä tutustumassa näihin asiakirjoihin. Ja tässä menettelyssä on sitten, sen jälkeen tehdään sitten ehdotus kollegiolle. Näin kävi myös nyt. Niin, anteeksi, te ette vastanneet siihen, että milloin komission jäsenet saivat tämän hakemuksen. Eli tähän haluaisin vielä vastauksen. Ja toiseksi, eikö teidän velvollisuuteen oli tarkistaa, onko tällainen kärkiehdokas rikkonut henkilöstösäännöstöä? Prüfen wir, wen Niin me tarkistamme nämä tiedot, jos siihen on syytä. tai jos on tullut valituksia tai vihjauksia tällaisista asioista. Ja sitten, tässä nyt ei ollut näin käynyt. Ja sitten nämä asiakirjat ovat näissä sisäisissä ja ulkoisissa tarkistusvaiheissa. Ja sitten komission kollegio saa minulta suullisen raportin ja lyhyen kirjallisen yhteenvedon. Mutta kun on kyse näistä korkeista hallinnon paikoista, niin kuin kävi myöskin tänä keskiviikkona 21. helmikuuta. Osa. Edustaja Tremosa, olkaa hyvä.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 Herr Kommissar. Anteeksi, herra komissaari. Niin. Sie haben ein gutes Arbeit gemacht. Komission jäsenet ovat tehneet hyvää työtä. Vuonna 2013 muistan, että halusin tavata sinut ja, ja ensimmäinen kysymykseni on aika selvä. Missä on Juncker? Miksi Juncker ei ole täällä? Miksi te olette sitten aiheuttaneet vahinkoa nimellenne tämän Selma Jergeitin mukaisesti? Ask you kolme kysymykseen englanniksi. Miten herra Selmair voi olla paras ehdokas, jos hän on ainoa ehdokas? Miten voimme selittää tämän Euroopan kansalaisille? sellaisena, että meillä on vain yksi ehdokas. Mitä, mikä on meritokratian merkitys tässä talossa? Miten voi selittää lapsille että opiskella para, nyt oikein kunnolla, koska tämän päivän työstä riippuu se, mitä myöhemmin elämässäsi saavutat. Joten tämä on kyllä haitannut, vahingoittanut komission mainetta. Toinen kysymys. Osallistuko herra Selmayr vastauksen laatimiseen parlamentille. Haluan kyllä tai ei vastauksen, koska jos hän näin teki, niin siinä on rikottu 11 artiklaa. Joten haluan tietää kyllä tai ei, osallistuiko herra Selmaer vastauksen laatimiseen, jotka lähetettiin komissiosta. Sitten vielä yksi kommentti, koska Ines Ajala kysyi teiltä Martin Selmarin osallistumisesta EPPn kokoukseen. Te sanoitte, että te ollenkaan tiedä. 23. maaliskuuta tämä kokous pidettiin. Ja sitten toisessa vastauksessa te sanoitte, että hän oli siellä oven ulkopuolella, mutta ei tullut kokoussaliin. Haluan tietää, tuliko hän sisälle vai ei. Komissaari pitää. Da viele Fragen. Mitä näihin kysymyksiin tulee, joka koskee Selmayerin panosta kysymyksiin vastatessa. Hänen panoksensa oli jossakin osin tarpeen. Hän osallistui joidenkin kysymysten, joidenkin vastausten laaditaan kysymyksiin, mutta hän ei tehnyt näin vaikuttaakseen vastauksiin vain antaakseen sisältöön liittyviä vastauksia. Wenn eine Frage gewesen war. Mikä ei olisi ollut kysymys, mistä lähtien Selmar tiesi jostakin asiasta esimerkiksi niin, tai mikä oli kysymys joka liittyi vuonna 2015 tapahtumiin, 2017, 2018 tammikuun helmikuun tapahtumien, niin milloin hän tiesi asiasta? Niin totta kai tähän kysymykseen ja joihin muinkin, joihin muinkin kysymyksiin pystyttiin vastaamaan vain hänen myötävaikutuksen hänen avullaan. Mikä olisin vastannut, että emme tiedä. Meillähän on pääsihteeri, joka istuu samassa rakennuksessa kerrosta ylempänä kuin me, mutta sitten mikäli olisi saatu vastausta, niin sitten olisin. halunnut vielä niin kuulla, mitä te siihen olisitte sanoneet, että silloin olisi syntynyt varsinainen älämölö teidän joukoissanne. Otimme hänet mukaan, jotta voisimme vastata tyhjentävästi vastauksiin. Ja tyhjentävästi halusimme vastata. En koskaan sanonut, että hän olisi paras mahdollinen, vaan hän sanoi, että hän on äärimmäisen pätevä hän on sopiva, asiallisesti katsottuna ja henkilökohtaisesti katsottuna sopiva ehdokas. Kolmanneksi, missä Junker oli? Hän ei ole Varnassa, hän tuli tänä aamuna sieltä takaisin. Kello 16.30 tapasin hänet lyhyesti, tai 6.30 tapasin hänet, että hänellä on muita velvollisuuksia. Minä olen täällä, koska puheenjohtajalta sain kutsun tulla kokoukseenne komissaari Oettingerille on osoitettu kutsu tilaisuuteen ja komissaari Oettinger täällä myöskin on. Tämä on hieman sama tilanne kuin parlamentissa Strasbourgissa. Mikäli puheenjohtaja kutsuu minut paikalle, niin minä tulen paikalle. Minä minua kutsutaan melkoisen usein. Mikäli ette kutsu minua, niin minä en tule. En sanonut, että aavistustakaan asiasta. Tämä ei pidä paikkaansa. Ajalla Senderin kysymykseen, niin en sanon, että en tiedä, ketä te tarkoitatte, koska minä tunnen tuhaisia puoluekokouksia, aivan liian monia sellaisia, aivan turhiakin sellaisia puolueen tilaisuuksia järjestetään kaikissa puolessa. Mutta sitten kun myöhemmin tätä asiaa jankutettiin, sanottiin, että kysely viime viikolla järjestetystä kansanpuolen kokouksesta, siihen voin kyllä vastata. Ja minä vastasin, kyllä, hän oli Sherpana virkamiehenä, omina, virkamiehen ominaisuudessa neuvostorakennuksessa sisällä, mutta ei itse istuntosalissa, jossa kansanpuolueen puheenjohtajat keskustelivat keskenään. Hän oli seisoi oven takana, koska tuona torstaina oli ensimmäisen asianlistan kohtana rankaisutullit, otetaan niitä käyttöön vai ei. Se oli tärkeä asia SLstä. Hän oli siis rakennuksessa, mutta ei salissa. Siellä oli muitakin henkilöitä, esimerkiksi Saksan liittokanslerin korkea virkamies ja tuskin korkearoinen virkamies. Ne seiskoisivat yhdessä silloin ulkopuolella. Ja kolme puheenvuoropyyntöä eri ryhmiltä. Sarvalaa vielä kerran. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Nämä ovat nyt viimeiset sanat minulta tässä kokouksessa, niin tahallisesti ja, korjaten, ja korostaen toista, mitä sanoin alussa. On selkeä tahainen suuntaus yrittää sanoa niin, että avoimuus ja äh, lahjomattomuus, integriteetti on sama asia. Ja vaikka ruumiini yli, ne ovatkin sama asia. Ne ovat päällekkäisiä monissa tapauksissa. Ne tässäkin tapauksessa menevät limittäin. Mutta alkaa minun lainata muutamia kommentteja, tänään kuulimme hyviä sellaisia. Ja tässä oikeastaan on kyse avoimuuden ja integriteetin välisestä erosta. Herra Ebrandi sai tämän kuulostamaan siltä, niin kuin puheenjohtaja Juncker olisi ollut mukana laittomassa äh, salaliitossa Watergate 2, missä joku todettiin syylliseksi lainrikkomuksesta. Ja tässä tapauksessa se ei ole kyllä vedenpitävä argumentti ainakaan toistaiseksi. Kuka tietää, mitä vielä tulee esiin. Herras taas, lainaan teitä. Te sanoitte komissari Ötingelle. Hyvä ystäväni, vaan olen pahoitu, minun täytyy nyt tässä sinua lainata. Sinä sanoit komissari Ötingerille, ette näytä ymmärtävän, minkälaista vahinkoa on tapahtunut komission maineelle lainaus loppuu, kun niin sanottu vahinko toistaiseksi koostuu oikeastaan vain äärimmäisen aggressiivista syytöksistä, joita pääasiassa on tehty vihreiden parissa. Tämä on ikivanha taktiikka viedä asiat kohdasta A kohtaan B jo, jo suuntaan, mihin haluaisitte sen menevän. Tämä on tällaista itseänsä toteuttavaa profe- profetiaa, jolla ei ole mitään siellä tässä valioskunnassa jos haluamme saada selville, mitä, missä määrin avoimuus ja integriteetti ovat tässä menet päällekkäin. Ja olen tyytyväinen, että herra de Jong jälleen oli tarpeeksi vaatimaton ja vaati vain samaa mitä minäkin, että komission pitää lähettää sellainen merkki, että se ymmärtää tämän kritiikin ja tässä on kyse avoimuudesta ehkä sääntöjen mu- muutoksista tulevaisuuden varalta, koska ei ole mitään tilaa tämän tyyppisille menettelytavoille tämän päivän maailmassa. Mutta ei tässä mitään rikosta ole tapahtunut. Ja vielä lopuksi haluan sanoa, ja joku muukin puhui tästä, herra Vuon taisi olla, on todella pahoiteltava itse asiassa, että meillä on vain komissaari Oettinger täällä paikalla. Alan pahoitella omia sanoja koordinaattorissa. Minä halusin vain herra Oettinger. En halunnut herra Oettinger. Jos voisin nyt päättää, halu, mielelläni halusin herra Junckerin ja herran Selmairin tänne, eikä herra Oettingeria, joka pantiin faktojen eteen, vaan päivää ennen kuin kollegio, komissiokollegio piti tämän kuuluisan kokouksensa. Kiitos. Herr Kommissar, bitte. Frau Vorsitzende, äh, Damen und Herren Ab. Puheenjohtaja. Ensinnäkin tässä tuli esiin tämä kysymys. Eli voin toimittaa teille lisätietoja kymmenen päivän sisään tähän valiokuntaan kirjallisesti. Ai oliko teillä muita kysymyksiä? Koska minulla alkaa nyt olevan hiukan aikatauluongelmia. Oui, monsieur le commissaire. Komissaari puheenjohtaja, hyvät kollegat. Nyt jo reilut pari tuntia olemme tässä budjettivalvontakomiteassa. Kaksi tuntia on kuultu tätä ping-pong-ottelua. Herra Oettinger vastaa va- vakaalla tavalla. Sitä paitsi herra Oettinger, ehkä voisi, teillä voisi olla mahdollisuus toimia elokuva-alalla, jos jatkossa ettei enää ole EU-komissaari, koska mielestäni nyt tässä on tullut hiukan vaivautuneita, kun kuuntelemme teidän vastauksena, niin joskus ne ovat hiukan ristireitaisia. Tämä nähtiin alussa niin sanoi, että ei, ei, ei, herra Selma ei ole koskaan osallistunut mihinkään EPPn kokoukseen. Ja sitten äsken te sanoittekin, no kyllä, äh, hän on se, jonka kautta kaikki tapahtuu Euroopan komission joka ilmeisesti olisi yhtään mitään ilman häntä. Tulee sellainen vaikutelma, että herra Selmarin henkilön kautta tämä välinen Mazarin kardinaali, hän tunnette tämän Ranskan kardinaalin, hän oli pääsi pääministerinä 20 vuoden ajan Ranskassa Ludwig 14 vuoden aikana, koska hän oli kuningas oli neljävuotias. En usko, että herra Juncker olisi niin kyvytön kuin vuosien ajan äh, Ludwig 14 oli. Ja kuitenkin on outo vaikutelma, että tämä harmaa eminenssi on nyt niin välttämättömäksi muistunut viime vuosina, jopa on Junckerin yläpuolella ja hänen poliittinen paikkansa on ihan ykkös paikalla viisi välittäen juurista säännöstä, niin kuin tässä äsken kuultiin, koska oikeus, Euroopan oikeusyksikön mieli, kanta osoittaa, että tässä on juridinen kaarenssi, kun nimitetään pääsihteeriä. Ja tämä oikeuskäytäntö osoittaa selvästi, että tässä ei ole mitään puutteita tai etteikö oikeusyksikössä toiminut hyvin te itsekin sanoitte puheenjohtaja tämän, joten hyvin nähdään. Tässä on kaksi kysymystä, jotka ovat tärkeitä isoja kysymyksiä. Muutama kuukausi ennen uusia Euroopan vaaleja ja kaikkialla Euroopassa Euroopan vastaisuutta on yhä enemmän. Ja minä olen eurooppamielinen ja olen sitä mieltä, että EUsta on hyötyä, niin voin kyllä sanoa teillä, että teidän kannattaisi nyt ottaa hiukan takapakkia, koska kyseessä on Euroopan hanke joka on vähän vaarassa. Tähän liittyy juridisia kysymyksiä, tärkeitä poliittisia kysymyksiä. Tällä hetkellä me olemme sitä mieltä, että tämä on teiltä sokea politiikkaa, jos ette näkisi, että on tällaisia poliittisia vaikutuksia merkittäviä sellaisia. Joten vastatkaa nyt meille näistä poliittisista seurauksista, joita tällä nimityksellä on ollut, jossa ei noudatettu sääntöjä. Ja mehän täällä puolamme vankasti EUta. Aika syystä ehdotan, että Tsehovski myöskin esittää kysymyksensä tähän yhteyteen. Olkaa hyvä. Si, Kiitos, puheenjohtaja. Voisin toistaa sen, mitä on jo sanottu. Monet kysymykset on jo esitetty, eli ihan lyhyesti. Haluaisin kuulla vastauksen tähän kysymykseen. Komission jäsen, mitä olette nyt oppinut tästä keskustelusta? Oletteko ottaneet onkeina nyt tulevaisuutta silmällä pitäen? Aiotteko noudattaa näitä samoja menettelyitä vielä tulevaisuudessa ja katsotteko, että tässä nyt toimit ihan oikein? Ja mikä on henkilökohtainen kantanne, nyt kun näette millaista kohua tämä on herättänyt? Ettekö oikeasti Olet tukeneet näitä Euroopan vastaisia tendenssejä nyt kansalaisten keskuudessa. Ja etkö katso, että tämä menettely, josta tänään on puhuttu, oli avoin? Kiitos. Ich will jetzt keine en voi tehdä mitään ilmoituksia tulevista toimista, mutta tällaista peliä minä en pelaa täällä ikään kuin olisin jonkinlainen dramaturgi. Olen toiminut erittäin asiapohjaisesti ja, ja sen dramaattisella tavalla kimpunen hyökäyttö, mikä tämän sanotte, että äh, laissa tai oikeudessa on aikoja, aukkoja, niin siihen voidaan palata. Tämä arvostettu parlamentti äh, sen pitää päättää, onko henkilöstösääntöjä kunnioitettu vai ei. Tähän on vain kyllä tai ei vastaus. Olemme se koko joukko kollegoita, jotka ovat vastanneet sen, että oikeudellisia säännöksiä on noudatettu. Sitten toisia kysymyksiä. Onko kirjainta noudatettu vaiko henkeä? Tässä suhteessa voin vain rajoitetulla tavalla vastata. Mikäli puhutte oikeudellisista aukoista tai siitä, onko oikeutta tai sääntöjä rikottu, ne ovat kaksi eri asiaa. Täällä on hyvin monen kirjavia näkemyksiä, mutta minun nähdäkseni kysymys kuuluu, onko henkilöstösääntöjä kunnioitettu vai ei, onko osittain tai eh, vai ihan vähän noudatettu, niin tämä on erittäin tärkeä kysymys. Minulla on oma kantani, jota olen pohi, perinpohjin pohtinut ja katson, että sääntö on noudatettu. Minä kiinnostaisi kovasti tietää, voitaisiinko tänne pyörän pöydän keskustelu järjestää ja pohtia uudistuksia, parannuksia. Kaikki toiminnot voisivat tulla tämän keskustelun mukaan. Uskon, että tänä päivänä kukaan ei voi olla tyytyväinen viime viikon tapahtumiin. Mutta, mutta mikä, mikä tarkastellaan kunkin roolia tässä prosessissa, niin täytyy asiapohjaisesti käyttää sitä keskustelua, eikä yleistää asioita, vaan asiapohjalta pitäisi keskustella ja hieman lieventää sanankäänteitä. Onko Silmair asian, asiallisesti katsottuna ja henkilökohtaisesti katsottuna sopiva henkilö, pätevä henkilö? Ja toiseksi, onko komissio, komissionin palvelut ja minä, olemmeko tässä noudattaneet tarpeellisia sääntöjä? Kumpaankin kysymykseen minun vastaukseni on ehdottomasti kyllä. Mutta te joudutte tekemään oman arvionne Ja lopuksi vielä haluaisin toistaa, että kymmenen päivän sisällä vielä, rouva puheenjohtaja, aion toimittaa teille vastauksia vielä kirjallisesti avoin oleviin kysymyksiin, esimerkiksi oikeusperustasta, jotta ennen kesätaukoa voitaisiin järjestää tämä pyöränpöydän keskustelu. Ja silloin pienessä piirissä luottamuksellisesti voitaisiin keskustella asiakirjoista ja henkilötiedoista, jotka liittyvät herra Selmayerin koskevat luottamuksellista tietoa. Mutta tässä pienessä piirissä, suljetussa piirissä voitaisiin tätä keskustelua käydä. Thank you, Madam Gressler. Kiitoksia, Rova Gressler. En ole koskaan nähnyt vanhaa kollegani herra Saromata näin intohimoisena. En aikonut edes puhua tänään, mutta tästä syystä on, tässä muutin mieltäni ja yritän paikan heittää öljyä vielä laineille, vaikka olisi vaara siitä, että ne osuvat liekeille. Mutta kuitenkin tämä kysymykseni ei herra Oettingerille, koska hänellä on tehtävä. Hän on todella hyvä soturi. Hänen tehtävänsä oli puolustaa päätöstä ja hän on toiminut erinomaisella tavalla tässä kahden tunnin ajan. Ja minä laskin ihmiset täällä kokoussalissa kello kolme. 175 ihmistä oli paikalla, paitsi tulkit, tulkien lisäksi, jotka keskustelivat Martin Selmasta kuuluisesta henkilöstä. Tehokkuuden kannalta enpä tiedä, hmm. mutta nyt sitten huomio, jonka tästä tekisin, on sellainen, tämä on kysymys meille kaikille, mitä me voimme tehdä, jotta voidaan välttää tällaiset tilanteet jatkossa. Ja tietysti näyttää olevan niin, että herra Selmayer – jota minulla on kunnia tuntea henkilökohtaisesti vielä. Mutta hän näyttää oppinen Friedrich der Grosselta, joka sanoi, että aina kun on mahdollisuus vallata ala, tee niin välittömästi, koska sitten tulee juristeja ja historioitsijoita, jotka todistavat, että olit oikeassa. Mutta onko tämä sitten hyvä strategia meille? Ja jos jälleen kerran ajatellaan, jos herra Salmer oli mukana vastausten laatima, vastauksen laatimassa, ehkä hän voisi myötä vaikuttaa tähän puoleen asiassa. Sitten lopuksi vielä arvostin kovasti tätä keskustelua. Ja voinko olla varma, voimmeko kaikki olla varmoja siitä, että kaikkien osastojen johtopäätelmät tehdään oikealla tavalla, koska horisontissa näkyy pilvi. Ja pilvi, nimittäin komission pöydällä on uusi on, käsitellään entisten komissaarien ja puheenjohtajien äh, asemaa. Sitä käsitellään, jos näin, jos tämä on totta, niin meidän pitäisi neuvotella ennen kuin nämä päätökset tehdään. Se olisi meille kaikille parasta ennen kuin näitä päätöksiä tehdään. Siis, että olisi tällainen karanteeni entisillä komissaareilla. Siitä tullaan keskustelemaan. Voin lopettaa varmastikin tähän kohtaan. Damit sind wir am Ende dieses Tages. Tämä kohta on nyt loppuun käsitelty. Seuraava kohta on päätösasema Pyydän anteeksi, mutta päätösasema ei vielä varmis, joten huomispäivänä hyvin varhaisessa vaiheessa tulen teille lähettämään tämän päivän kokouksen tulokset tulevat heijastamaan tuon tekstin. Kohdassa muut asiat, onko mitään sanottavaa, kenelläkään ei ole. Näin ollen kokous päättyy tähän, mutta Bart haluaa vielä puheenvuoron. Ähm. Haluan nyt kuitenkin hiukan reagoida kommenttiin, jonka Petri Sarmaa tässä teki vihreiden strategiasta puhuessaan herra Saramaa. Minä kehottaisin, että katsotte, mitä täysistuntokeskusta tapahtui ja kuuntelisitte, mitä Rova Grosteet siellä kertoi, mitä Saksan kristillisdemokrati sanoi Selmaerista ja sitten huomaat, että ei vain vihreät ole ajatellut näin, vaan monet muutkin eivät oikein pidä tästä nimityksestä. Ja ik wil vielä. Eh, Ryhmäni nimissä tukisin Bart Stasia, koska eh, minäkin tulen tästä kyllä huolta. Minun tulee menettelytapa kysymys. Me voimme puhua päätöslauselmista, tämä saadaan kyllä tehtäväksi, mutta on kuitenkin muutamia kysymyksiä, joihin pitää vastata. Esimerkiksi komission reaktiota ei tullut Le Suor-lehden artiklaan, jossa herra Selmari itse sanoi, että tätä jo tiedettiin ennen joulua. Ja tämä on olennainen kohta myös ajatellaan tätä päätöslauselmaa. Ja tämän tyyppisiä kysymyksiä muitakin on hänelle vastausta löydetty, joten pitää tarttaa lisäkysymyksiä, että kun tämä menee, meidän pitää tarkkaan tietää, mistä oikein on kysymys. Hyvä. Annamme sitten uuden aikarajan kyselykaavakkeen osalta ja pyrimme nyt toimimaan niin, että ennen pääsiäistä vielä lähetämme tekstin komissiolle niin sitä voidaan käyttää hyväksi. Ainakin tarkistuksia voi täytyy voida tehdä vielä täysistunto. Ikävä, että teksti oli vielä valmiina, mutta tämä on ollut erittäin vaikea tehtävä. Ja me olemme varmistaa, että tekstistä on jotakin hyötyä. Huomisaamuna vielä työstetään muutama seikka kuntoon ja oikeudellinen puoli myöskin otetaan vielä huomioon. Ja uskon, että jo etukäteen voin olla iloinen tulevista muutosehdotuksista. Nyt keskustelua tämä kokous todellakin päättyy tähän.